Okay, um, I'm looking around to see, well, we'll we... Niin, katselen ympärilleni. Voimme hyväksyä esityslistan. Kukaan ei vielä huutele vastalauseita. En ole varma, voinko nyt joka tapauksessa jatkaa. Varjot eivät ole paikalla ensimmäisessä kohdassa ja en halua ilmoitusasioita esittää tyhjälle salille. No niin, en aloita vielä, koska paikalla ei ole tarpeeksi henkilöitä, enkä halua tyhjälle salille ilmoitusasioita ilmoittaa. Ensimmäisen kohdan henkilöt eivät ole myöskään vielä paikalla. Jean ei ole paikalla. Nap or... There is, there is. Pitäisikö siestaa viettää vähän? That's your definition. EPP. Enables of meeting. Right, I, I, I do actually... Sekä mahdollistaa kokoukset. Group is niin kyllä jokainen ryhmä, myös sinun ryhmäsi Filip, olisi syytä olla edustettuna. At one third of our group is... Ainakin kolmasosa ryhmästämme on paikalla. Well, hang on, who, who we got? No odottelepas, ketä on paikalla. You're, you're doing S&D, yeah. that's okay. Philippe. Okay, right. Well... No selvä, tässä tapauksessa edetään kohtaan äh, pöytäkirjan hyväksyminen 4.5. marraskuuta. Olettaisin, että pöytäkirja on näin hyväksytty. Puheenjohtajan ilmoitukset ovat vuorossa toisena ajankohtana sitten, kun on enemmän yleisöä paikalla. En hyväksy sitä, että ilmoitusasiat ilmoitetaan tyhjälle salille, niin kuin sanoin. Näin pääsemme kohtaan neljä. Kyseessä ovat tiedot suurilta yrityksiltä edellyttävät muiden kuin taloudellisten tietojen ja monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistaminen, ja minä olen tässä valmistelija. Nyt on kyseessä tarkistusten käsittely. Ensinnäkin toteaisin, että on tapahtunut paljon lähentymistä suurimman osan tarkistuksista suhteen. Tarkoitus on panna jakoon ensimmäinen luonnos kompromisseista heti tämän kokouksen jälkeen. Sanoisin myös, että meillä on 49 sanon mukaisesti pelkkä lausunto. Nyt ei olla sanon 50 alaisuudessa Jurin kanssa. Tämä liittyy valiokuntien välisiin sotiin ja kiistoihin. Käsitellään tätä aiheittain. Ensinnäkin kynnykset erityyppisille tietojen julkistamisille – on tarkistuksia, jotka pyrkivät pienentämään kynnysarvoja. Ja toisaalta taas pyritään nostamaan näitä. Tämä voi olla kysymys, josta vain kerta kaikkiaan joudutaan äänestämään loppujen lopuksi. Ja onko sitten kyse kompromisseista vaikka tai, tai ulkopuolisesti? Yritykset joutuvat paljastamaan enemmän tietoja kuin mitä komission alkuperäisessä ehdotuksessa todettiin. Me emme me halua EUn yrityksiä taakoittaa liikaa, vaan haluamme, että yritykset voivat kantaa nämä lisävelvoitteet. Eli haluamme päästä tasapainoon. Alkuperäinen ajatus oli se, että katsoisimme ensinnäkin yrityksen liikevaihtoa, emme niinkään yritysten, yrityksen työntekijöiden määrää. Erityisesti rahoitusalan yrityksissä voi olla niin, että liikevaihto on suuri, mutta työntekijöiden määrä on varsin pieni. Ja kuitenkin näillä yrityksillä voi olla huomattava vaikutus toimintaympäristössään, ja näiden, näin niiden pitäisi olla mukana soveltamisalassa. Mutta olen valmis katsomaan, mitä muut haluavat asialle tehdä, ja pohtimaan sitten, jos tarve on, linjausta kirjanpitodirektiivin kanssa. Sitten muut politiikat, joista täytyy välittää tietoa, esimerkiksi hankintaketju ja due diligence, huolellisuusvelvoite. Tämäkin voisi mennä samaan suuntaan. Kansainvälisistä puitteista tarkistukset tällä alalla ovat saman tapaisia ja menevät pidemmällekin kuin minun alkuperäiset tarkistukseni, niin että luotettaisiin kansainvälisiin ja EUn puitteisiin, ei keitettäisi asiaa yritysten harkinnan varaan. Ymmärrän syyt näille tarkistuksille. Näin saataisiin luoduksi esimerkiksi OECDn suuntaviivojen mainetta, luotettavuutta, kun ajatellaan monikansallisia yrityksiä. Meillähän on OECDn pääsihteeri huomenna paikalla, joten voimme pyytää myös häneltä näkemystä asiaan. On mukava nähdä monia tarkistuksia, joissa vaaditaan maakohtaista raportointia eri aloilta. On tärkeää, että Ekon saa äänensä kuuluviin vahvasti tässä kysymyksessä. Usein meitä pidetään jonkinlaisena eturintaman toimijana, näin tiennäyttäjänä. Meidän pitäisi viedä asiaa eteenpäin, erityisesti kun otamme huomioon, minkälaista tukea saamme komissiosta ja neuvostosta. Toki on oltava varovaisia sen suhteen, minkälaisia tarkistuksia tehdään. Olen esittänyt tarkistuksia hieman eri kohtien kuin esimerkiksi SD-ryhmän tarkistukset. Ja olen kyllä valmis kuuntelemaan Arlinin kommentteja. Hän, hän oli tilinpitodirektiivin suhteen esittelijänä tässä hiljan. Ja haluamme logiikkaa ja tarkistukset oikeisiin paikkoihin. Vaarana on se, että kysymyksiä avataan uudelleen. Sellaisiakin kysymyksiä, jotka on hiljan ratkaistu ja suljettu. Haluaisin saada konsensuksen aikaiseksi näistä kysymyksistä niin, että saamme turvallisen, mahdollisimman laajan soveltamisalan. Jos olisi maakohtaista raportointia, niin sitten tietyn kirjanpitotason uh, kohdalla pitää toimia niin, että sillä on jonkinlaista merkitystä. On tärkeää, että yrityksillä on toimintalinja monimuotoisuudesta. Ja tästä on tehty tarkistuksia. Otan ne huomioon kompromisseissa tai sitten äänestämme niistä sellaisina. Tässä vaiheessa tämä vaatimus pitäisi kenties säilyttää pörssiyritysten kohdalla, kun ajatellaan näitä muita kuin taloudellisia tietoja. Mutta tässäkin olen avoin ehdotuksille. noudata tai selitä periaatteen suhteen voisimme antaa yrityksille jossain määrin joustavuutta, kunhan ne joutuvat pohtimaan toimintatapaansa näissä kysymyksissä ja sen suhteen, miten se vaikuttaa yhteiskuntaan. Pitäisi antaa selkeät perustelut, jos ne eivät toimi tietyllä tavalla, eikä vain niin, että toteavat, että ei se olisi ollut asianmukaista. Haluan varmistaa, että tästä ei tule vain tällainen rasti ruutuun harjoitus. Sitten Jean-Paul Gauzes on tehnyt tämän turva satama safe harbor lausekkeen tarkistuksen. Tässä on oltava varovainen, koska sillä olisi valtavia vaikutuksia sen suhteen, mitä olemme jo sopineet kaivosteollisuudesta ja tilinpito direktiivin yhteydessä. Jos äänestämme tässä väärin, niin sitten syntyisi tällaisia kaiken kattavia poikkeuksia suhteessa kolmansiin osapuoliin jos esimerkiksi hyväksytään jonkinlaisia salau, salausta vaativia säännöksiä. Täytyy pohtia myös, miten avoimuus, tietyn toimittaminen vaikuttaa kilpailukykyyn. Jos esimerkiksi lainsäädännön voimaan astumisen jälkeen hyvin nopeasti saisimme tietoja komissiosta. CRD 4 suhteen saimme vakuuttelut siitä, että tämä lainsäädäntö etenisi. Ja jos on jonkinlaista syytä ottaa tässä takapakkia tai viivytellä tietyllä alalla, niin raportointi voisi sitten kuulua toimivaltaisille viranomaisille, tai tässä tapauksessa veroviranomaisille. Mutta aina pitäisi lähteä siitä oletuksesta, että tiedot ovat julkisia tietoja, ja jos tästä jo mistä tahansa syystä poiketaan, niin se olisi perusteltava ja minimisoitava. Se ei saa olla mikään helppo vaihtoehto. Voisi olla mielenkiintoista keskustella tästä myös OECDn pääsihteerin kanssa huomenna. No sitten delegoidut säädökset ja minimiindikaattorit. Mielelläni kuulen, Filip, sinun selityksiäsi tästä. Pohdin sitä, että miksi annettaisiin komissiolle lisävaltuuksia päättää sen sijaan, että käydään kansainvälisissä kontekstissa keskusteluja, ja panostetaan siihen. Sinulla on varmaan tähän omat syysi. Ja sitten eh, ehdotus hylätä eh, tämä koko ehdotus. Nämä ehdotukset näyttävät tulevan Saksan suunnasta. Voisin pyytää selitystä, mutta ymmärrän kyllä hyvin, että tietojen julkistaminen, avoimuus yritysalalla on har- arka aihe Saksassa. Se nousee jatkuvasti esille aiheena. Ja aika usein tästä velvoitteesta ollaan valmiita tinkimään. Minä en ole myönteinen tämän ajatuksen suhteen aivan yhtä vähän kuin siellä ollaan myönteisiä Ison-Britannian raatussektorin poikkeuspyrkimyksille. Eli kaikkien pitää korjata tapansa. Nyt sitten siirrymme varjojen puheenvuoroihin. Jean-Paul Koses ensimmäisenä. Merci, Madame Kiitoksia puheenjohtaja. Pelkäsin, että tulin myöhässä, mutta suurin piirtein ajoissa taisin ehtiä. Haluaisin palata ainoastaan yhteen asiaan. Tämä tarkastus, jonka olen tehnyt, johon viittasin, koska Mielestäni olisi vältettävä se, että väärää tietoa pääsee liikkeelle. Luulenpa, että monet, jotka ovat, tai jotkut, jotka ovat tämän tarkistuksen lukeneet, niin joko eivät oikeastaan lukeneetkaan sitä tai eivät ymmärtäneet, ymmärtäneet sitä, koska jopa Ranskan viranomaiset palasivat, ottavat mennä yhteyttä ja sanoivat, että olen nyt murrentamassa työtä, joka on tehty tässä asiassa, mutta en usko, että näin kuitenkaan on. Hetkinen, nyt ei englannin tulkausta ole kuultavissa. Odotanpa, että saatte kuulokkeet päähänne, koska muuten viestintä on aika heikkoa meidän välillämme. Niin sanoin siis, että äh, tämän tarkistuksen lukeminen on aika vaikea. Mistä on kysymys? I'm getting... Olen pahoillani, mutta täällä kuuluu nyt vain ranskaa. Hyvä hienoa. Tämäpä onnellista. Yes, now. I can hear. Yeah. Yeah, alors est-ce que la marche? Toimikaan tulkkaus nyt. Kerran kun koitan julkisesti käydä keskustelua puheenjohtajan kanssa, niin, niin tulkit pettävät meidät. No nyt taitaa toimia hyvä. Aloita siis alusta. Niin, siis tämä tarkistukseni, joka ei mitenkään räjähdysaltis ole, niin se on varmaan väärin ymmärretty, koska kysymyksessä ei ole se, että mitenkään tuhottaisiin maakohtaisia tietoja, vaan halutaan käsitellä yhtä tiettyä. Joissakin maissa on olemassa sellainen, tällainen hypoteesi, jossa kansalliset viranomaiset kieltävät tiettyjen tietojen julkaisemisen. On maita, jotka eivät ole hirvittävän avoimia, jotka kieltävät tällaiset julkaisut. Ja nyt näissä tapauksissa on pohdittava, mitä yritykset on tehtävä. Minä tähän totean niin, että mikäli on maa, jossa on kielletty äh, julkaista tietyt tiedot, niin yritys ei kuitenkaan ole vapautettu, vaan yrityksen on otettava yhteyttä komissioon ja selitettävä tilanteensa ja komissio sitten arvioi, onko kyseessä järkevä tapaus vai onko tämä tällainen räätälöity tapaus, jolla pyritään tyydyttämään tiedotusvaatimukset, jos, olisi Rans- jos Ranskan lakia soveltaisin niin sanoisin, että kukaan ei, kenenkään ei ole pakko soveltaa laitonta lakia, eikä myöskään voida rangaista tällaisessa tapauksessa tytäryhtiötä, mutta todella haluaisin kiinnittää että tähän tarkistukseen. Tarkoituksena ei ole luoda uutta poikkeusta, koska järjestelmässä niin Euroopan komissio tulee tekemään päätöksen siitä, onko tämä pelko legitiimi vai onko se illuusiolle pohjaava. Muilta osin luottamus vallitsee. Okay, thank you very much, uh, Arlene. Kiitos, Arlene. Um, well, uh, if I could just... Niin, puhun ryhmäni nimissä ja minulla on ihan henkilökohtaisiakin kommentteja, mutta alkuun haluaisin kiittää esittelijää mielestämme hyvästä tekstistä ja muiden tavoin olen samaa mieltä, että meidän täytyy selkeästi sanoa, mitä me haluaisimme tällä alalla tapahtuvan. Ei siksi, että CRD4 olemme päässeet jo tällä saralla pitkälle. Eli olemme jo tyytyväisiä siihen, että meillä on suoritusindikaattoreita, kuten myöskin tällainen noudata tai selitä periaate – Kuten täällä esittelijä jo kertoikin, me olemme tyytyväisiä myöskin siihen, että avoimuutta tuotantoketjussa vaalitaan ja sitten myöskin verojärjestöön liittyvä avoimuus on hyväksi. Eli mitään sinänsä suuria ongelmia meillä ei ole tähän tekstiin liittyen ja toivottavasti löydämme sitten yhteisen sävelen, jotta teksti olisi vahva, jotka viedään sitten juuri valiokunnalle, johon myöskin kuulun. Lenen kanssa vastasimme tilinpito kysymyksistä ja avoimuusdirektiivistä, mutta yksi asia, jonka haluaisin ottaa esille. Jean-Paulille totesin seuraavaa. En haluaisi, että lähdemme katsomaan näitä teollisuuden alueiden poikkeuksia, jotka liittyvät rikolliseen toimintaan, vaan meidän pitäisi katsoa, mistä olemme jo sopineet. Ja tämä on erittäin tärkeä asia, sillä kyse on yleisistä säännöistä, jotka löytyvät myöskin Dodd-Frankin lakiehdotuksesta, ja me emme voi lähteä avaamaan tätä pakettia varsinkaan sen takia, koska me hyväksyimme tämän paketin kun Aung San Suu Kyi otti vastaan Saharov-palkinnon ja hän totesi puheessaan ja haastatteluissaan, että Burmasta löytyy paljon öljy-, kaasu- ja metsävarantoja, joita ei ole vielä käytetty ja on tämä avoimuuslainsäädäntö olisi maan kansalaisten hyväksi, joten me emme voi lähteä avaamaan tätä pakettia, koska tämä hylättiin Yhdysvalloissakin. Eli jos tällainen poikkeus näille teollisuuden aloille myönnettäisiin, se tarkoittaisi sitä, että Cameron, Angola ja sellaiset maat, joilla ei ole tällaisia, tällaista lainsäädäntöä, joutuisivat sitten toimimaan eri tavalla ja se sitten olisi ikään kuin porsan reikä ja aiheuttaisi ongelmia tähän lainsäädännön täytäntöönpanoon liittyen. Ja olen todellakin pettynyt, että suuret öljyyhtiöt ovat suuren lakitoimiston välityksellä lähettänyt kirjeet muille toimijoille ja se on johtanut melkoiseen sekasortoon ja tämä on tahallista, koska nyt todellakin halutaan lähteä avaamaan jo sitä pakettia, joka on aikanaan solmittu, mutta minun mielestäni tätä ei voida tehdä. On valitettava, että komissio haluaa meitä tarkastelemaan tätä asiaa uudemman kerran. Tämä on ihan viisas veto, mitä esittelijä tässä teki, eli että tämä asia voitaisiin ratkaista muuttamalla toista artiklakohtaa. Toivoisin, että kaasu, metsä ja muut olisivat erinäisenä pakettina, koska se on erilainen teollisuuden ala, koska me emme voi antaa kaikille näitä samoja menettelytapamahdollisuuksia, koska muuten tästä syntyy todella suuria ongelmia. Eli tässä mielessä kyse on todellakin erilaisista standardista ja normeista, joista tässä puhutaan. Ja varoituksen sanasena toteaisin vielä seuraava. En halua tässä heittäytyä hankalaksi, mutta meidän täytyy tarkkaan pohtia sitä, että miten tätä hankalaa asiaa käsitellään. Meillä ei ole enää hirveästi käsittelyaikaa tarjolla. Neuvostolle menee kolme ehdotusta. Yksi on sellainen, että CBCR ei viitata laisinkaan. Toinen vaihto on se, että meillä on tämä puheenjohtajan ehdotus, joka sopii minulle kyllä hyvin, koska se on hyvin vahva sisällöltään. Siihen liittyy valvonta ja CBCR huomioidaan ne kaikki tiedot, julkaistaan tämä on korkean tason lähestymistapa. Se olisi hyvä asia. Ja sitten on vielä Baldasaaren tekemä ehdotus, joka on tietenkin heikompi. He eivät halua, että tässä joudutaan tekemään sellaisia kompromisseja, jotka liittyisivät CBCRn läpimenoon. He haluavat varmistaa, että ihmisoikeuskysymykset, tuotantoketju ja riskit huomioitaisiin tässä paketissa. Eli kyllä tässä on isoista kysy- asioista kyse. Ja tästäpä syystä varjoesittelijöiden esittelyyn pitää tarkistella asiaa strategisesta näkökulmasta katsoen sitä, että miten saadaan paras tulos aikaiseksi on tietenkin valittavaa, et, valitettavaa, että jotkut alueet haluavat päästä keinolla millä hyvänsä eroon tästä maakohtaisesta lähestymistavasta, mitä me emme missään nimessä halua. Me haluamme auttaa esittelijää, jotta valiokuntamme saa aikaiseksi vahvan tekstin, mutta kuten sanottu, neuvostossa tätä, tähän suhtaudutaan epäillen. Jotkut jäsenvaltiot eivät halua laisinkaan maakohtaista raportointia. Ja on sanottu joillekin parlamentaarikoille, että CBR, CBCRn suhteen pitäisi toimia toisin kuin mitä parlamentissa on sovittu. Kiitoksia. We will of course draw. Kiitos Arlin. Varmasti hyödynnämme tätä kokemusta. Filip. Uh, with, uh, the aloitanpa tästä, mihin Arlin pääsi. Ensinnäkin olen sitä mieltä, että olisi suojeltavaa CBCR siellä, missä se on jo, eli kaivosteollisuudessa ja pankkialalla. Tätä ei pidä unohtaa, pankkeja ei pidä unohtaa. En halua, että Jean-Paulin poikkeus uhkaa pankkien tilannetta. Tietenkään tämä ei G20-asia, mutta tämä on asia, joka halutaan lainsäädäntöön. Enkä halua, että tämä halu katoaisi. Ja Jean-Paul, edelleen olen aivan yhtä mieltä siitä, mitä Arlene sanoi. Tämä poikkeus tulee toimimaan laukaisena monissa, monilla alueilla, kuten Angolassa tai Kaimansaarella. Myöskin tällainen rikosoikeudellinen mahdollisuus antavan vain eh, isoille pankeille tekosyyn välttää CBCR. Tämä on todella sellainen alue, jolla ei pidä mennä. Jos ongelmia tulee, niin tulemme hallinnoimaan, mutta ongelmia kyllä on. Tämä ensinnäkin. Eh, Sitten voisimme no, lisätä rangaistuksia niiden oikeudenkäyttäjäalueilla, joista me pidä. Olisi siis valittava, että, joko, että, että, valitaan, että noudatetaan kaikkia lakeja ja sakoista ja kilpailusäännöistä. Näistä voidaan sitten keskustella strategiasta. Minun kokemukseni Sharonkin oli mukana, kun neuvottelimme CRD 4 ja kaikki jäsenvaltiot käsittääkseni olivat meitä vastaan. Ei, kuka, ei mikään valtio, ehkä Saksa, mutta en oikein muista, saattoi olla puolellamme. Kukaan ei ollut meidän puolellamme. Hyvä juttu on se, että Eurooppa valittavat tulossa. Ja nyt meidän on pelattava kortit tarkkaan niin, että julkinen mielipide on kanssamme. Koska miten voidaan, miten mikään hallitus voi perustella avoimuuden vähäisyyden ja vastustamisen. Tietenkin on tällainen tekosyy, että sanotaan, että niin, tämä on taas lisää byrokratiaa ja niin edelleen. Tämänhän me tiedämme, tämä on pelkkä savuverho. Me tiedämme, että kaikilla suurimmilla yrityksillä on kyllä luvut käytössä. Niiden julkistamisessa ei ole mitään vaikeuksia. Nyt haluaisin nähdä, minkälaisia tekosyitä valtiovarainministerit keksivät perustellekseen, miksi emme halua julkaista näitä tietoja. Haluaisin myös lisätä, että meillä on kiinnostava tapaus tulossa, nimittäin kokous joulukuussa. Ja sen on täytettävä lupaukset, jotka koskevat näitä offshore-vuottoja silloin toukokuussa luvattiin, että joulukuussa tämä pankki salaisuuskysymys otetaan esille. Nyt on asetettava heidät paineeseen ja kysyttävä, oletteko, otatteko esille tämän pankkisalaisuuskysymyksen ja oletteko todella, aiotteko todella käydä julkista keskustelua CBCRstä. Jos näin on, niin siitä vain. Nyt meidän pitäisi jo hieman hillitä sitä, mitä pannaan tähän kysymyksen, joka koskee ei-rahamääräisiä tietoja, että sitä, äh, sillä tehdä haittaa. Mutta on tärkeää, että julkinen mielipide äh, saadaan luomaan painetta tänne pahojen puolelle. Meidän on todella nyt pelattava kovilla panoksille. Jos juuri Äh, valiokunnassa puhutaan, pelataan pehmeillä. Ja tiedämme, että siellä on kovia labbareita sekä parlamentin sisä- että ulkopuolella. Ja tässä tapauksessa tilanne on vaikea. CDR 4 osalta ajateltiin, että ei tarvinnut juuri ottaa huomioon. Tässä tapauksessa näin ei ole. Haluaisin haastaa jurin ihmiset samalla asialla. haluaako Lene, Dieter Lene todellakin olla esillä pimittämisen edustajana. On, nyt on todella, todella lähdettävä hänen peränsä. Ei tässä ole mitään ongelmaa. Paljastetaan vain kaasuvat. minä en tätä enää ymmärrä. Kuinka tämä sitten saadaan nielemiskelpoiseksi nämä CBCR ja rahammäärä sitten tietojen julkaiseminen pienille yrityksille, tämä saattaa olla lisätaakka. Tarkistuksissa ehdottamme tällaista kolmatasoista lähestymistapaa ja varmaankin voimme neuvotella siitä, mitä nämä tasot ovat. Mutta olisi sellainen tasa, jonka alapuolella jäädessään jäädään soveltamisalan ulkopuolella. Tämä on ensimmäinen askel. Tätä voidaan katsoa uudelleen muutaman vuoden päästä. Mutta tämä kaikki kaikkien, kaikki pienemmät yritykset jäisivät siis pois. Sitten toinen, toinen taso olisi noudata tai selitä ja kolmas taso olisi eh, velvoittava noudattaminen. Uskon, että voimme yhdistää nämä kolme tasoa hyvin. Eli ei, ei ollenkaan noudattamista, noudata tai selitä ja sitten velvo, velvoite taso. Luulen, että voimme löytää sopimuksen, kun laitetaan rajat sopivalle tasolle – Tämä olisi ensimmäinen askel kohti ei-rahamääräisten tietojen raportointia, ja se on varmasti hyväksyttävissä suurelle enemmistölle. Todella suosittelen tätä tietä delegoidusta säädöksistä vielä. Sharon, voisitko vähän täsmällisemmin kertoa, missä ongelmat tarkistuksissa ovat, koska mehän haluamme nostaa ei rahamääräisten tietojen Alato, mutta ehdotatko, että kaikki tämä otetaan lainsäädäntöön eikä delegoituihin sääntöihin? Jos näin haluat, niin kyllä se minulle sopii. Okay, I'll, I'll comment later. Kommentoin sitten myöhemmin. Kyse nyt on vain siitä, että miten tämä sitten sopii tulossa olevien suuntaviivojen kanssa, eli yleiskuva on hieman laajempi. No niin, mennään eteenpäin. Ashley. Uh, thank you, President. Kiitos, puheenjohtaja toteaisin, että minun ryhmäni laajasti tukee alkuperäisiä komission ehdotuksia. Aika mielenkiintoista, että nyt kuuluu sitten Italia kanavalta. <laughs> Right. Have we got the interpretation sorted out? Onko tulkkausasia nyt kunnossa? Kuuletteko te englannin kieltä? Très bien. Puheenjohtaja. <laughs> I'll start again. Um, niin, aloitan uudestaan. Minun ryhmäni tukee komission alkuperäisiä ehdotuksia laajasti ottaen ja tuemme myös noudattaa selitä periaatetta, mutta me emme tue niitä lukuisia tarkistuksia, joita nyt on tehty suurimmaksi osaksi vasemmiston taholta. Meidän mielestämme ne lisäävät vain päättömiä sääntöjä yritysten niskaan. Sanoisin, herra Lambert, että yritykset, joita te kuvailette pahoiksi, ne työllistävät tuhansia ihmisiä, tuottavat voittoa, joita veroetetaan, ne tarjoavat myös julkisia palveluja ja osingot tukevat muun muassa eläkeläisiä. Minä tuen kapitalistista järjestelmää, toisin kuin te, minä en pyri sitä romuttamaan. Très bien. Now, Voisin vain tehdä hyvää työtä. So to limit... Bien. Tarkoitus on rajoittua tässä koskemaan pelkästään pörssiyrityksiä. Kyse on sellaisista tiedoista, jotka tukevat äh, tilinpäätöstä, taloudellista tilinpäätöstä ja näin pidetään yrityksiä tilivelvollisena, mutta en ymmärrä, miksi yksityisten yritysten pitäisi näin yksityiskohtaista raportointia toteuttaa, koska ei niillä ole sellaista määrää sijoittajia tukenaan kuin pörssiyrityksillä. Minä äänestäisin tarkistuksia vastaan, jotka pyrkivät laajentamaan ehdotukset koskemaan pk-yrityksiä. No sitten monimuotoisuus. Olen valmis tunnustamaan yhteyden toisaalta yrityksen menestyksen ja häiriöherkkyyden suhteen ja toisaalta sen, miten monimuotoinen sen johto on. Kyse on yrityksistä pikemminkin suoraan eikä niinkään jäsenvaltiosta tai EU-sta. Sari Essayah on todennut, että tässä on päällekkäisiä vaatimuksia sukupuoli vaatimusdirektiivin kanssa. Meillä on jo kansalliset puitteistot tältä alalta, jotka pyrkivät korjaamaan alan ongelmat. Vastustan vahvasti myös sitä, että olisi lisää aloja mukana tässä, niin että huomioitaisiin muutakin syrjintää kuin sukupuolen perustavaa syrjintä, esimerkiksi maantieteellinen moninaisuus, koulutusmoninaisuus ja ammatillinen tausta monimuotoisuuden osana. Nämä ovat minusta kaikki hölyn pölyä, niitä ei pitäisi tässä lisätä tarkistuksen muodossa. No sitten maakohtainen raportointi, johon sisällytettäisiin verot. En usko, että näitä vaatimuksia tarvitaan tässä, koska se lisäisi taakkaa, olisi vaikeasti tulkittavissa ja EUn yritykset menettäisivät kilpailukykyään suhteessa kilpailijoihinsa. Tässä myöskään vaikutusarvio ei tue tällaista ehdotusta. Puheenjohtaja, voin lopettaa puheenvuoroni tähän. Toivon vain, että komission ehdotuksia ei vedetä vasemmalle edelleenkin valiokunnan jäsenten toimesta niin, että olisi vähemmän työpaikkoja, vähemmän vaurautta ja vähemmän vientiä, tai työpaikkoja oikeastaan vetäisiin enemmän ulkomaille. Onko vielä joku muu, joka haluaa käyttää puheenvuoron? Thank you, Chair. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Jokunen huomio. Filippille toteaisin, että meidän pitäisi toimia oman vakaumuksemme mukaan, ei siten, miten muut haluavat meidän toimivan. No joskus meillä on yhtäläis... Taas kuuluu, ranskaa. Horrible going on uh, with the buttons in. Nyt napit kyllä ovat ihan kamalassa jamassa. Englannin tulkkien ko- napit ovat nyt sekaisin. Voitteko nyt testata sitä englannin kanavaa? yeah, yeah, okay. Yeah, getting English there. So. No niin, englantia kuuluu. Now, um, there has been a lot of misbehavior. Saksalaiset yritykset ovat menneisyydessä toimineet epärehdisti ja se johtui lähinnä Saksan verotusjärjestelmästä, koska se antoi yrityksille mahdollisuuden luokitella korruptioon liittyvät kustannukset laillisina, laillisiksi menoiksi omaan kirjanpitoonsa. Ja kun yritykset tottuvat toimimaan tietyllä tavalla, niin ei näitä tottumuksia muuteta niin nopeasti riippumatta, riippumatta siitä, miten paljon päätöslausumatekstejä ja muuta tekstejä laaditaan. Meidän tulisi nyt hyökätä koko sektorin kimppuun ja katsoa myöskin PK-yrityksiä. Meidän täytyy todellakin katsoa sitä alaa, joka toimii pitkälti epäoikeudenmukaisesti, nimittäin on todennäköistä, että tällä alalla todellakin otetaan lahjuksia vastaan – ehkäpä sillä saralla pitäisi aloittaa. Ja ymmärrän toki, mitä muut sanovat, mutta meidän ehkä ongelmana on se, että yritämme saada liian paljon liian nopeasti aikaiseksi ja lopputulos ei välttämättä ole hyvä. Ehkäpä tämä engineering ja muut voitaisiin ottaa tähän vielä mukaan ja sillä asia olisi kunnossa. Kiitoksia. Tack för ordet. Som jag ser det här ett, ett mycket viktigt lagförslag. Kiitoksia. Kyseessä on hyvin tärkeä lainsäädäntöehdotus. On paljon suuria yrityksiä, joilla on suurta vastuuta ja joiden on kannattava tämä vastuu. Se koskee ihmisiä, luonnon monimuotoisuutta ja yhteiskuntaa. Mielestäni tämä direktiiviehdotus on erittäin hyödyllinen väline. Se voi auttaa meitä erottamaan erityisesti neljä asiaa. Ensinnäkin on tärkeää, että suuryritykset, jossa on yli 50 tekijää, määrittelevät asiassa suureksi. Ja ammattijärjestötoiminta pitäisi luonnehtia myönteiseksi seikaksi tässä monimuotoisuuskysymyksessä edelleen tilinteko on kohdennettava koko ketjuun alusta loppuun. Neljäs kysymys on tärkeää tehdä selväksi se, että yritys voi antaa tietoja, jotta tarvittaessa ryhdytään kieltotoimiin. Edelleen olisi käytävä kunnon keskustelua, tiedotus ja ilmoitus seikoista. Olisi otettava myös kaikki sektorit mukaan. Sillä olisi harmillista, jos tietyllä sektorilla kehitys pysähtyisi. Tätä asiaa on käsiteltävä myös maalaisjärjellä ja pyrittävä pääsemään eteenpäin, että teksti olisi järkeväkin. Right, now Philip's on the phone when you... No niin, Philip on puhelimessa silloin, kun haluaa käyttää puheenvuoro. No niin, jätpäs kiinni. No. Uh, uh, well, I loved the, the, the, the political debate, but I... Pidän poliittista keskustelusta, mutta inhoan huonoa edustusta. Minä en ole koskaan sanottanut, että näitä veloitteita olisi sovellettava kaikkiin ja pk-yrityksiin. Siksi ehdotin tätä kolme tahoista, kolme vaiheista lähestymistapaa. Ja tehän muistatte kyllä keskustelun koskien avoimuus- ja kirjanpitodirektiiviä, oliko me kaksi kertaa se kynnys pk-yrityksiä varten, vai mitä me sovimmekaan, en muista aivan tarkkaan, mutta otimme, otimme kynnyksen, jonka alla mitään lisäraportointia ei vaadita. Ja näin, näiden yritysten ei tarvitse sitä soveltaa. Tämä on vain ensimmäinen vaihe. Wolf sanoi, että korruptiokin on tässä mukana. Kun puhumme maakohtaisesta raportoinnista, eli CBCRstä, yhtenä tärkeimmistä indikaattoreista, niin kysymys hän koskee verokysymysten avoimuutta, eikä ole mitään syytä, miksi tämän pitäisi olla vaikea. Olen ollut työssä IBMllä ja siellä on ollut maakohtaisia tietoja se ei, niiden julkaiseminen ei edellytä mitään ponnisteluja yritykseltä. Tietenkin yrityksen on vaikea niedä tällainen asia, mutta ei se ole mikään lisäponnistus. Ei mitään lisää tietotekniikkaa tai kirjanpitoa tai, tar- tai tarkastusta, vaan ainoastaan tietojen julkaisemista tarvitaan. Anteeksi vain Ashley, jos sinä uskot, että tämä on uhka kapitalismille, niin siinä tapauksessa ymmärrän, että asia niin et, anteeksi. Ai, eikö tämä ole minun asiani tietää, mihin yritykset maksavat veronsa? Eikö? Tämä oli, tämäpä olikin kiinnostava ajatus. Yritykset siis tekevät voittoa, mutta meillä ei ole oikeus tietää, mihin yritykset näistä voitoista maksavat veronsa. Todella kiinnostavaa. Toisin sanoen, tämäpä on kiinnostava. ECR on ryhmä, joka hyvin vahvasti puhuu demokratiasta. Yleensä noudatan linjanne näissä asioissa, mutta mitä nyt sanoitte? Sanoitte, että demokratian yläpuolella meillä on vielä se, että yritykset voivat päättää omista säännöistään. Eli markkinat. Ensimmäisenä sen jälkeen demokratia. Ehkä, de, ehkä poliitikkojen pitäisi olla velvollisia markkinoilla, mutta ei Ei, kuulkaas, ei mene läpi voitte koskea, kutsua tätä uhonneksi edustukseksi, mutta huutoja ilman mikrofonia tässä välissä. Olen pahoillani, mutta avoimuus, koska sitä kuinka paljon liikevaihtoa, kuinka paljon tuottaa, kuinka paljon henkilöitä on töissä, mitkä ovat ne lailliset tahot, joilla on yksityisyritykset ja pörssiyritykset, jotka toimivat demokratian alla eikä sen päällä. Meillä on oikeus avoimuuteen mikäli markkinoilla on vaikeuksia avoimuuden kanssa, niin lähetän heidät takaisin Adam Smithin puheille. Markkinatoimijoiden on tiedettävä, on saatava samat tiedot. Ei mitään epäsymmetristä tietoa, jos ymmärrätte. Minä olen kuluttaja, olen myös kansalainen ja mahdollisesti haluan valita tehdä liiketoimintaa sellaisten yritysten kanssa, jotka toimivat yhdellä tavalla eikä toisella tavalla. Tämä koskee markkinoiden avoimuudesta jos yritys, yrityksen harmittaa se, että, yrit, että, kans, että, kulut, että asiakkaat tietävät, mitä yritykset tekevät, niin silloin ei pitäisi olla ollenkaan tässä bisneksessä mukana. Jos bisnes koskee sitä, että, että kääritään kermoja yhteiskunnalta ilman, että ihmiset ymmärtävät, miten näin tehdään, niin se ei ole sellainen maailma, jossa minä haluan elää. Minäpä en usko, että ECR saa tällaista enemmistöä koskaan lähiaikoina Eurooppaan. Onko muita puheenvuoroja? much. Uh, as I said, I, I hope that I... Toivon, että onnistun tekemään kompromissitarkistuksia. Sellaisia, jotka ovat sekä jossakin suhteessa, suhteellisuusperiaatteen mukaisia, mutta puuttuvat itse asiaan. Meidän on päästävä eteenpäin. Tämä ei saa olla mikään tällainen pehmo lähestymistapa, mutta kuitenkin suhteellisuudesta on pidettävä kiinni yleisellä tasolla. Olen Arlinin kanssa samaa mieltä siitä, että todennäköisesti joudumme viemään asian mediaan ja vetämään jäsenvaltiot tässä vastuuseen. Kyse ei ole enää kehitysmaakysymyksestä ja esimerkiksi metsänhakkuista ja kaivosteollisuudesta, vaan kyllä on kyse ilmiöstä, joka koskee myös teollistuneita maita kun nyt monet maat Euroopassa ovat mukana säästöohjelmissa, leikkausohjelmissa, niin kyllä niiden pitäisi voida kantaa ne verot, joihin niillä on oikeus. Puhutaan aggressiivisesta verosuunnittelusta ja monet muutkin seikat auttavat tässä paljon yrityksiä. Uskoisin, että näistä kysymyksistä vallitsee laaja konsensus. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä niin, että sel- saataisiin selvyys siitä, mitä asioita on tutkittava perusteellisesti. Meidän on puhuttava näistä asioista todella vahvalla kielellä. Ymmärrän kyllä Jean-Paulin taustan ja hänen näkökulmansa. Automaattisesti ajattelee, että ei halua, että joku joutuu syytteeseen rikollisesta toiminnasta väärin perustuen, mutta aivan niin kuin Arlin totesi, ei voida synnyttää sellaisia kannustimia, jotka eivät ole asianmukaisia niin, että sitten toimitaan huonon lainsäädännön pohjalta ja estetään avoimuuden toteutumista. Me tarvitsemme avoimuutta, tietojen julkistamista. Me tarvitsemme lainsäädäntöä, jota noudatetaan. Ja jos nämä maat haluavat, että sopimuksia syntyy, niin näiden maiden on sitten vain tunnustettava se, että niiden on toimittava avoimemmasti. Jos näin toimitaan Euroopassa, niin tämä sitten laajenee muuallekin maailmassa. Me emme voi suurimpana markkana, markkina-alueena vain jäädä tumput suorassa odottelemaan, että haluamme kansainvälisiä sopimuksia. On häpeällistä, että joudumme odottamaan Amerikkaa tässä kaivoskysymyksessä. Kyllä meidän täytyy olla tiennäyttäjinä. Jos he tässä onnistuivat, niin nyt on kyllä meidän vuoro suhteessa muuhun maailmaan. Ja tämä on se suunta, mihin minä haluaisin edetä. Ja toivon, että ryhmissä voisimme rohkaista myös oikeusasianvaliokunnan kollegoitamme olemaan hieman tiukempina tässä. Kiitos. Kyseessä ovat siis kompromissit, jotka ensimmäisessä versiossa aikarajoitteista johtuen. Nythän on monenmoisia kolmikanta kokouksia. Todennäköisesti Ihan henkilökohtaiset kokoukset eivät onnistu, mutta paperilla ainakin saamme näitä käsitellyksiä. Jos kaikki auttavat tässä, niin siitä on paljon hyötyä. Äänestämmekö me edelleenkin 9. päivä? Tarkoitus on äänestää 9. joulukuuta. Niin, että olemme sitten ajoissa sen suhteen, mitä oikeusasianvaliokunta tekee. Nyt voimme siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalla. EUn talouden rahoittaminen pitkällä aikavälillä. Olenko nyt oikeassa kohdassa? Joo, kyllä. Esittelijänä Wolf Klintz. Sharon, Paljon kiitoksia Sharon. Toivottavasti saat taas englanninkielisen tulkkauksen käyttöösi. Hyvä. Alkuun kiittäisin komissiota tästä aloitteesta, laaja-alaisen keskustelun aloittamisesta tähän aiheeseen liittyen. Tulevien vuosien aikana tähän täytyy eurooppalaisessa talouspolitiikassa paneutua, sillä pitkäaikaiset investoinnit ovat keskeisessä asemassa talouskasvun ja työpaikkojen luomisen kannalta. Ja kun yritetään myöskin vaalia kilpailukykyä. Näillä saroilla EU on alakynnessä. Muistatte Lissabonin strategian sen tavoitteena oli, että vuonna 2010 olisimme vahvin, nopeiden kasvava tietopohjainen yhteiskunta, mutta se ei onnistunut. Ja nyt kun katsotaan eh, strategi, 2020 strategiaa, niin silläkään tiellä ei ole päästy kovinkaan nopeasti eteenpäin. Me olemme pitkälti pankkien antaman rahoituksen varassa. Noin 70 prosenttia saadaan pankeilta. Yhdysvalloissa tilanne on päinvastainen. Ehkäpä 25-30 prosenttia rahoituksesta hoidetaan pankkien kautta, loput markkinoiden kautta. Ja tässä on olemassa taustalla monia syitä. Me emme tietenkään voi muuttaa koko järjestelmää, emme sitä varmaan haluaisikaan. Mutta meidän täytyy vain varmistaa, että pitkien, pitkäaikaisten investointien pohjaa laajennettaisiin. Kun katsoo ulkomailla eri maiden toimintaa ja kysellään, unionin tilasta enemmän, niin sanotaan, että olette rikkaita, ikääntyviä ja riskiä kaihtava kansa. Mutta se ei tietenkään luo hyvää pohjaa tälle, mitä meidän pitäisi tehdä. Meidän pitää investoida televiestintään, koulutukseen, iän elinikäiseen kouluttautumisen niin vaan jotta me pysymme todellakin eturintamassa. Mutta se edellyttää, että kaikki osallistuvat tähän toimintaan. Me emme voi olettaa, että vain yksi ala kantaa kortensa kekoon, eli perinteiset liikepankit eivät voi hoitaa tätä asiaa, eivätkä myöskään pääomamarkkinat. Me tarvitsemme yhteistoimintaa. Liikepankit, olivat ne yksityisiä säästöpankkeja tai osuuspankkeja, tulevat olemaan pääasiallisia rahoituslähteitä useimmissa maissa pitkällä aikavälillä. Lisäksi meillä on nämä niin sanotut kehityspankit. Niitä löytyy monista maista hyvinkin menestyksekkäitä, kuten saksalainen KFV ja sitten EIB ja sitten EBRD. Ne voivat olla hyödyllisiä, varmaankin hyödyllisiä yhteistyössä yksityisen rahoituksen yksityisen sektorin kanssa rahoituksen elvyttämisessä. Ja minä uskon vakaasti, että jos toimisimme parhaiden käytänteiden mukaisesti, niin silloin voitaisiin joissakin maissa päästä vielä pidemmälle. Eli tällaisia kehityspankkeja voitaisiin niihinkin perustaa. yhdistyneistä kuningaskunnasta löytyy tällainen Green Investment Bank Andalusiassa, suunnitella vastaavanlaista ratkaisumallia Italiasta ja jostain muualtakin löytyy ö, suunnitelmia tämän saksalaisen jälleenrakennusluototuslaitoksen kaltaisen pankkijärjestelmän perustamisesta. Mutta me tiedämme, että tällä hetkellä tilanne on hyvin hankala muun muassa vakuutussektorilla henkivakuutusyritykset ovat tällä hetkellä aika hankalassa jamassa, varsinkin kun korkotaso on hyvin alhainen. He eivät voi toimia pitkällä aikavälillä sijoittajana ja komissio pyrkii juuri ELTIF-järjestelmän kautta korjata tilannetta. Institutionaaliset sijoittajat varmaan pitävät tätä hyvänä asiana. Meidän tulisi kuitenkin helpottaa yrityksiä silloin, kun he yrittävät saada markkinoilta rahaa käyttöönsä. Varsovasta löytyy sellainen pörssi, ala, joka todellakin on valmis sijoittamaan sellaisiin keskisuuriin yrityksiin, jotka ovat halukkaita hakemaan pitkän aikavälin rahoitusta. Meidän tulisi pyrkiä välttämään riskipääoman käyttöä tässä määrin kuin tähän asti. Omasta maastani keskisuuret yritykset pyrkivät hakemaan velkakirjoja markkinoilta ja sitä kautta sitten rahoittamaan toimintaansa. Mutta pankitkaan eivät halua toimia, koska he tarvitsevat myöskin vakuuksia, mutta silti he haluavat varmistaa, että maksut saadaan mahdollisimman nopeasti e, käyttöön. Komission ehdotushan perustuu ELTIF-järjestelmään, ja se taas tarkoittaa sitä, että meillä pitäisi olla mahdollisuudet tukea piensijoittajia. Monista jäsenvaltioista löytyy lukuisia piensijoittajia, mutta nämä piensijoittajat eivät ole tyytyväisiä nykyisiin toimintamahdollisuuksinsa, Sillä jos he vievät pankkiin nämä rahansa, niin korko on mitättömän pieni. Ja monet kaihtavat riskejä, eivätkä halua lähteä ostamaan osakkeita tai sijoittamaan rahastoihin mutta meillä voisi olla tällainen eurooppalainen pitkäaikainen sijoitusrahasto juuri piensijoittajia varten käytettävissä, joka antaa mahdollisuuden käyttää kotitalouksien lyhytaikaisia investointimahdollisuuksia. Nämä varat sitten ohjataan yritysten käyttöön, mutta se edellyttää myöskin sitä, että kotitaloudet voivat hy- suht lyhyellä varoitusajalla saamaan nämä rahansa takaisin, jotka he ovat investoineet esimerkiksi tällaisen sijoitusrahastoon. Euroopassahan ei haluta oikein keskustella arvopaperistamisesta juuri laisinkaan. Mehän tiedämme, että tämä johtuu lähinnä Yhdysvaltain äh, kriisistä, mutta se ei tarkoita sitä, että arvopaperistaminen olisi häpeällinen asia nyt ja iän kaikkisesti, mutta se edellyttää, että kyse on yhdestä ainutkertaisesta arvopaperistamisesta ja siltä pohjalta voitaisiin lähteä liikkeelle. Ja minä uskon, että meidän tulisi rohkaista komissiota tarkastelemaan, mitä IOSKO ja FBS ovat tehneet. Ja sitten nämä vaihtoehtoiset investointirahastohankkeet, niitäkin voitaisiin käyttää rahoituslähteenä hyväksi. Sanomattakin selvää on se, että kun puhumme pitkäaikaisista rahoitusvälineistä, niin se onnistuu varsinkin unionin ulkopuolelta vain ainoastaan siinä tapauksessa, jos investointi-ilmapiiri on suotuisa. Tässä en puhu vain ainoastaan sääntelystä. Ehkä me olemme sen suhteen menneet jo liiankin pitkälle. Sitä sijoittavat eivät välttämättä kaipaa, mutta ongelma on se, että elämme yhteiskunnassa, joka on haluton ottamaan riskejä mutta sijoittajat haluavat, että ilmapiiri olisi suotuisampi. Ja lopuksi toteaisin, että olisin tyytyväinen, jos komissio laatisi vaikutusanalyysin sen suhteen, että miten näitä eri välineitä voitaisiin käyttää, mitkä ovat riskit, mitkä ovat mahdollisuudet. Ja ehkäpä tässä voitaisiin kalibroida olemassa olevaa lainsäädäntöä koskien esimerkiksi omaa pääomaa ja samalla komissio voisi pyrkiä varmistamaan, että meillä olisi vakaat verotukselliset järjestelmät. Kukaan ei halua, en ainakaan minä, kukaan ei halua yhtenäistettyä verotuslinjausta, mutta me tarvitsemme uskottavampaa, luotettavampaa verotusjärjestelmää. Ja vertailukelpoisempaa lähestymistapaa. Ja ehkäpä meidän tulisi tarkastella myöskin sitä, että silloin kun kyse on tärkeistä infrastruktuurihankkeista, niin ehkä voisimme silloin myöntää verohelpotuksia esimerkiksi liikennesektorilla tai muualla. Silloin ehkä voisimme toimia niin, että pitkäaikaiset investoinnit toimisivat. Oikein paljon kiitoksia ja nyt jäänkin mielenkiinnolla odottamaan kommentteja. Kiitoksia. Kiitos. Sitten varjat. Alfredo Pallone. Grazie, Presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin ensimmäiseksi käyttää tilaisuutta hyväkseni kiittää Wolfia erittäin hienosta työstä ja kiittää erityisesti tästä keskustelun avaamisesta. Kyseessä on mielestäni valtavan tärkeä asia, kun ajatellaan Euroopan kasvustrategiaa tarvitaan avointa keskustelua. Olen oikein tyytyväinen Wolfista, kun hän puhuu tästä yhteydestä pitkäaikaisen rahoituksen ja kasvun ja työllisyyden välillä. Minusta tämä on todella merkittävä solmukohta, mutta hieman itsekritiikkiäkin tarvitaan, vaikka olen yhtä mieltä Euroopan, eh, Euroopassa tehdystä työstä maailmanlaajuisessa kriisissä. Eurooppalaiset ratkaisut ovat merkittävästi vähentäneet sijoituksia Euroopan unioniin. Ja olen aivan yhtä mieltä tästä. Meillä on todella kriisitilanne myös kun ajatellaan riippumattomuutta, 75 prosenttia yrityksistä ovat riippuvaisia pankkisektorista. Tämä on sellainen tosi asia, joka erottaa meidät muista maantieteellisistä alueista, kuten Yhdysvalloista. Tilanne on aivan toisenlainen. Pekoyritykset ovat tässä erityisesti kärsineet annon vähäisyydestä. Tilanne on aivan huolestuttava ja olisi löydettävä tapoja saada sijoitukset taas kasvuun. Tarvitaan toimenpiteitä, jos haluamme, että Eurooppa kasvaa. Ensin puhutaan yhteisösijoittajista ja toisekseen kansalaisten olisi tehtävä sijoituksia pitkällä aikavälillä. Haluaisin tässä esittää oman pohdintani. Sinäkin, Wolf, tähän viittasit, eikä se koske ainoastaan tuottavuutta tai riskin välttämistä, vaan kyseessä on kulttuurinen luonne. Tänä päivänä monet, monet Euroopan maat eivät ainoa enää tehdä sijoituksia toisiin, toisille sektoreille, niin kuin muilla maantieteellisillä alueilla tapahtuu. Tähän sinun sanoo maasi olisi lisättävä vielä se, että meidän olisi aloitettava keskustelu verot kohtuusongelmista ja eurooppalaisesta harmonisoinnista. Aikaisemminkin keskustelussa oli hetki, jossa keskusteltiin Euroopan veroharmonisoinnista. Tämä on tärkeä vaihe, jotta päästään yhteisesti jaettuihin valintoihin. On siis saatava sijoituksia lisääntymään ja, ja saatava alueemme houkuttelevammaksi ulkoisille sijoittajille. Olen sitä mieltä, että mitään yhtä Vaihtoehtoa ei ole kasvun pääsylle. On erilaisia ajatuskoulukuntia, antisyklisiä toimia tai liberaalisempia toimia voidaan ehdottaa. Ja vertailut on tehtävä nyt välittömästi. Tarvitaan lisää Eurooppaa. Minä kuulun niihin parlamentin jäseniin myös omassa maassani, jotka kannattavat lisää Eurooppaa. Se tarkoittaa solidaarista Eurooppaa, se tarkoittaa myös eh, sääntöjen hallitsemaa Eurooppaa. Tarvitaan budjettisääntöjä, mutta tarvitaan myös kasvua ja työllisyyttä. Tarkistukseni menevät tähän suuntaan, mutta olen aivan yhtä mieltä eh, kollega Wolfin kertomuksesta. Kyllä tässä eh, on mukana Euroopan intressit ja yhteinen hyvä ei tarvita vain sääntöjä, vaan myös kansalaisten ja solidaarisuuden Eurooppaa. Kiitoksia. Uh, Merci Sharon. Um, Kiitos Sharon. Haluaisin aivan ensinnäkin kiittää Wolfia tästä. Hänen panoksensa on erittäin hyvä pohja työlle sitä on tietenkin vielä täydennettävä. Komission vihreässä kirjassa on viitoitusta talouden rahoitusta varten tilanteessa, jota leimaa vahvasti makrotaloudellinen kriisi. Ja on aivan selvää, että investoinnit ovat ensimmäisenä laskeneet julkisen sektorin investoinnit 2 prosenttia vuonna 2013, joka on paljon vähemmän kuin vuonna 2007, 2,5 ainoastaan 21 prosenttia oli vuonna 2021,8 prosenttia vuonna 2007 oli tämä yksityinen puoli. Mitä sitten tulee avoimuuden lisääntymiseen ja muihin toimiin, kannatan näitä kyllä. Olen sitä mieltä, että mietintöön olisi otettava mukaan pitkäaikainen julkinen sijoittaja. Ranskan tapaisessa maassa tällainen käsite onkin olemassa. On elimiä, jotka menisivät pikemminkin tällaisen kategoriaan kuin kansallisen kehityspankkien kategoriaan, koska pitkäaikaiset sijoittajat eivät ole pankkilaitoksia ja niillä on merkittävä rooli. Niillä tuetaan julkisia sijoituksia ja myös yksityistä investointia. Olen tyytyväinen kertomuksen kohtaan kahdeksan, jossa todetaan, että pankkien pitäisi olla pääasiallinen niin investointilähde. Tämä erottaa Euroopan mallin anglosaksisesta Yhdysvaltojen mallista. Täällä on kuitenkin useita kohtia, jotka olisi otettava huomioon mietinnössä. Ensinnäkin olisi vahvistettava pitkäaikaisien sijoittajien tilanteen, jotta ne voisivat merkittävämmin edistää Euroopan pitkän aikavälin taloutta hyväksymällä vakavaraisuussääntöjä ja kirjanpitosääntöjä. Kollegani Palone ja Wolf myöskin viittasivat tarpeeseen taata oikeusvarmuus ja verotuksen liittyvä varmuus sijoittajille – olemme tästä yhtä mieltä, mutta meillä on vähän eh, eri käsityksiä, kuinka siihen päästään. Pallonen kanssa olen enemmän yhtä mieltä. Paras eh, tapa päästä siihen on, on fiskaalinen harmonisointi. Eh, täällä on kollega, joka varmaankin on samaa mieltä häneltä. Olemme saaneet työkalupakin, jolla tähän suuntaan mennään. Uskonpa, että siltä voidaan ottaa hyödyllisiä asioita käyttöön. Kuten esittelijä korosti, olisi saatava rahoitusvirtama pk-yrityksille ja olisi pohdittava ratkaisuja, kuinka pk-yritykset pääsisivät pääomamarkkinoille. Tärkeä kohta koskee arvopaperistamista. Pankkien taseen konsolidointiprosessi jatkuu paitsi joissakin maissa. Pankkeilla edelleen on rooli investointien rahoittamisessa, mutta on var- muistettava, että tässä mietinnössä ei ole alastettava edistystä, jota on tapahtunut vuodesta 2009 alkaen pankkisäätelyn alalla. Minä en ole pahoillani tästä CRD4. Kollega Karassa on tehnyt tässä hyvää työtä. Monet taloustieteilijät pelkäävät, että arvopaperistaminen on tapa, jolla voidaan kiertää Basel kolmosen säännöksiä. Tässä meidän on pidettävä varamme, koska on muistettava, että arvo paperistaminen oli subprime-kriisin väline Yhdysvalloissa ja osissa Eurooppaakin, ja se on tapa, jolla voidaan näitä saastuneita omaisuuseriä johdannaismarkkinoille levittää. Ja pankkien taseissa on silloin tällaisia epäselviä omaisuuseriä. Tässä on meidän on pidettävä varamme. Minusta oli hyvin kiinnostava tämä Wolfin kehittämä korkealaatuinen arvopaperistamiskäsite, mutta ennen kuin sitä kehitetään enemmän, tarvitaan vaikutusten arviointia ja haluaisin, että komissio tekisi tällaisen vaikutusten arvioinnin, jotta voitaisiin täsmentää, mitä sinä kutsut korkealaatuiseksi arvopaperistamiseksi. Tämä on ensimmäinen kerta, kun näin tämän, tällaisen käsitteen. Tämä on oikein, oikein kiinnostava ja sitä on varmastikin tutkittava sitten Standardisoituja sääntöjä tarvitaan vastuuntuntoisesta toiminnasta ja hyvistä käytännöistä koskien sosiaalista ympäristövastuuta yrityksille niin, että parlamentti ei ainoastaan ole, anna tässä avointa valtikirjaa. Tulen laatimaan tarkistuksia, jotka menevät näiden huomioiden suuntaan ja olen oikein tyytyväinen, että on mahdollisuus tehdä järkevää työtä näissä merkittävissä asioissa esittelijän ja varjostajien kanssa. Now for the Greens. Vihreät. Eipä näytä, että Bas olisi puhumassa. Ba, juste, juste un mot, madame. Niin, puheenjohtaja ja esittelijä. Pahoittelen kollegan Bas Eichhautin puolesta. Hän olisi tässä varjoesittelijänä, mutta hänellä on nyt este, joka pakottaa hänet olemaan poissa. Hän on sitten suoraan e- yhteydessä esittelijään ja tekee hänen kanssaan yhteistyötä luonnoksen tiimoilta. Thank you very much. Now for the ECR. Uh, okay. <laughs> And that... Sitten ECR. Thank you. Thank you, Madam Chair. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. En ole varjo esittelijä kollega Forent on varjoesittelijä. Tietääkseni hän on paraikaa valmistelemassa lukuisia tarkistuksia. Kuuntelin tarkkaan, mitä edustaja Klins totesi ja minulla olisi muutama huomio tähän. Yleisesti ottaen voin sanoa, että tämä on vakuuttava hyvä teksti, joskus meidän kantamme poikkeavat toisistaan sen suhteen, mistä lähteä talouskasvua hakemaan, miten sitä ajettaisiin, mitä välineitä käyttäen, miten kasvua voitaisiin pönkittää. Eli näkemykset poikkeavat tässä suhteessa ja valitettavaa on, että kollega Lambert ei ole paikalla. Eli voisimme jatkaa keskustelua, jota kävimme jo tuossa äsken. Muutama huomio. Olen edustaja Klinsin kanssa samaa mieltä siitä, että avoin ja johdonmukainen sääntely on tarpeen, mutta herää vain kysymys siitä, että mehän olemme nyt keskustelleet sääntelypuitteistosta jo vuosien ajan ja pohdinkin sitä, että onkohan sääntelyä jo liikaa, jotka tekevät järjestelmästä läpinäkymättömän, ehkäpä liikasääntely todellakin jarruttaa kasvua. Siinä ensimmäinen huomioni. Toinen kommenttini liittyy siihen, että ymmärrän kylläkin, että tarvitaan vakaata verotusympäristöä, mutta tämän suhteen pitää olla tarkkana, sillä en missään nimessä haluaisi luopua verokilpailusta. Eli jos tässä puhutaan verotus, veropolitiikan koordinoinnista, niin tässä pitää olla hyvin tarkkana. kollega Lambertshan otti asian esille ja voin sanoa vain, että verokilpailu toimii ja meidän tulisi antaa sen jatkoa. Meidän ei pitäisi rajoittaa sitä. Siinäpä kommenttini. En siis ole mikään varjoesittelijä ja kollega Ford varmaankin tulee johdonmukaisemmin tätä asiaa ajamaan. Kiitoksia. Thank you. I'm now on to... Uh, Kiitoksia. tai ei ole ketään paikalla. Sitten muut puhujat. Jean-Paul. Merci, madame présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Muutama lyhyt huomio ensinnäkin analyysistä. Olen yhtä mieltä Wolf Klintsin kanssa. Olen eri mieltä hänen kanssaan e, e, ja lähempänä Alfredo Linja koskien tätä fiskaalia kysymystä tästä pitkäaikaisesta rahoituskysymyksestä ei päästä kunnolla ulos, ulos muuta kuin harmonisoimalla veropohjaa ja harmonisoimalla järkevällä tavalla verokantoja, jotta voidaan välttää liiallinen kilpailu. Sen sijaan tulen tukemaan Wolfin kantaa koskien arvopaperistamista. On tehtävä tällaista korkeatasoista arvopaperistamista, tästä olen yhtä mieltä. Ja sitä varmasti tarvitaan, jos halutaan pitkäaikaista rahoitusta käyttöön subprime-juttua ei voida ottaa ainoaksi viitteeksi. Jos katsotaan tilastoja, niin nähdään kyllä, että että, jos Yhdys, että vaikka Yhdysvalloissa subprime-kysymyksessä oli paljon vaikeuksia arvoi paperistamiskysymyksissä, niin Euroopassa ne paketit, joissa ei ollut mukana yhdysvaltaisia paremmin asiakirjoja eivät olleet niin ongelmallisia ja ilman tätä arvopaperistamista pitkän ajan rahoitusta ei saada toimimaan. Kiitos. Galpelts. Mm, köszönöm szépen, elnök asszony. Puheenjohtaja. Olen periaatteessa samaa mieltä edustaja Klinsin kommenttien suhteen, mutta haluaisin tuoda esille muutaman lisäseikan. Ensinnäkin kohtaan viisi liittyen on fakta, että EU-ssa suurimmalta osalta pankit tarjoavat pitkän aikavälin rahoitusta yrityssektorille. Tämä ei kuitenkaan ole seurausta huonosta hallinnoinnista tai valtionhallinnon toimimattomuudesta. Totta kai sijoitusten investointien on oltava turvallisia ja vakaita. Tämä on lähtökohtana tunnustettava. Mutta kun ajattelemme uusia rahoitustapoja ja uusia rahoitusmahdollisuuksia, niin pitäisi korostaa valtion tuen merkitystä. En ole samaa mieltä siitä, että valtio olisi aina väistämättä huono omistaja tai huono hallinnoija. Olen samaa mieltä siitä, että olisi hyvä ajatus luoda alueellisia tai kansallisia kehityspankkeja. Tämä olisi myönteistä kehitystä pitkällä aikavälillä, etenkin silloin kun toteutetaan rajat ylittäviä hankkeita. Kehityspankit olisivat siis hyvä ajatus. Kilpailukykyn puiteohjelma olisi myös hyvä ajatus, jonka avulla voitaisiin pk-yritysten rahoituksen saantia helpottaa. Pitää kuitenkin muistaa, että kirjanpitostandardit kautta Euroopan olisivat hyödyksi tilivelvollisuuden ja avoimuuden lisäämiseksi. verokoordinoinnin ja harmonisoinnin vertailu olisi hyvin tärkeää. Veroharmonisointi lyhyellä aikavälillä ei olisi kyllä infrastruktuurihankkeessa mikään hyvä asia. Me voisimme ajatella pikemminkin tavoitteena veroharmonisointia – veroharmonisointi voisi olla hyvä ajatus, mutta toistaiseksi puhutaan pikemminkin koordinoinnista. Okay, thank you very much. Kiitoksia. Onko vielä muita puheenvuoron pyyntiä? Wolf, haluatko vielä käyttää puheenvuoron? The, uh... Haluaisin kiittää kollegoja näistä kommenteista ja nyt jään odottamaan poissa olevien varjoesittelijöiden kommentteja. Ehkä ihan lyhyesti Sveitsikille puhuin vakaasta ja luotettavasta verotusjärjestelmästä. En tarkoittanut sillä missään nimessä täyttää harmonisointia, vaan vakaasta järjestelmästä, mikä tarkoittaa sitä, että se ei muutu vuodesta toiseen. Suurin saksalainen vakuutusyhtiö Allianz päätti sijoittaa pitkällä aikavälillä Norjaan. Syynä oli se, että se näytti ja vaikutti vakaalta sijoituskohteelta, mutta kaksi vuotta kului ja verotusjärjestelmä Norjassa muuttui siinä määrin, että tuotto puolittui suunnitellusta. Ja tätä tarkoitan, kun puhun epävakaasta verotusjärjestelmästä. Se ei ole tietenkään omiaan houkuttelemaan ulkomaista sijoitusporukkaa. Sitä minä tässä ajoin takaa. Kiitoksia. Thank you very much. Uh... Kiitoksia kovasti. Katson nyt tässä aikataulua. Tarkistusten määräaika on 3. joulukuuta kello 12 ja keskustelemme näistä sitten 9. tammikuuta. Tarkoitus on äänestää 22. tammikuuta ja käsitellä aihetta helmikuun kakkostäysistunnossa. Olemme nyt hieman alustavaa aikataulua edellä ja ehdotankin, että pidämme aivan lyhyen viiden minuutin tauon ja voimme sitten tarkistaa, että kaikki, joiden pitäisi olla paikalla, todella ovat täällä. Jatkaisimme viiden minuutin kuluttua. Sopiiko näin? That's for the financial... Kyseessä on työntekijöiden rahoitusosakkuus yritysten tuloksissa. Okay. Ah, the rapporteur. Oh yeah, he's there. He's walking back Just to his checking place. we've got everybody back again. Haven't lost it. No niin, hienoa, että olette paikalla. Ketään ei ole tällä välillä kadonnut kai. Kiitos tästä. Nyt menemme eteenpäin esityslistan kohtaan kuusi. Meillä on tässä Fabrizio Berton mietintö ja tarkistusten käsittely. Esittelijä saa puheenvuoro, olkaa hyvä. Okei. Okay. Grazie Presidente. Dicevo... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen työstänyt tämän lausunnon laatimista. Siitä olen tässä valiokunnassa muutamia viikkoja sitten puhunut myöskin, ja olen saanut noin 28 tarkistusta. Lähes yksi tarkistus jokaisen lausuntoni riviin. Olen tehnyt työtä varjoesittelijöiden kanssa ja muiden ryhmien neuvonantajien kanssa niin, että voisimme rajoittaa mahdollisimman paljon tarkistusten määrää ja niin, että niitä voitaisiin yhdistää kompromissitarkistuksiksi. Nyt on viitattu sellaisen mahdollisuuteen, että yritykset ja työntekijät voisivat nähdä työntekijät yritysten rahoittajina. Tämä on hyvin erityinen aihealue koska tällä alueellahan oli viittauksia myös veropolitiikkaan ja kuten hyvin tiedämme, Euroopan parlamentti ei ole toimivaltainen verotuskysymyksissä ja näin ollen annamme hyvin yleisluontoisia lausuntoja, mutta kun olen lukenut työllisyysvaliokunnan kollegan tekstin, niin on sanottava, että sekin oli varsin yleisluontoinen tarkistuksista. Ja menenpä niihin, jotka, jotka ovat täällä paikalla. 28 tarkistuksesta suurin enemmistö on hyväksyttävissä siinä määrin, kun ne parantavat tekstiä, menevät kuitenkin samaan suuntaan kuin, kuin alkuperäinen teksti. Olen nyt saanut myös kannanottojen kompromissitarkistukseen ja kaksi kolmesta on hyväksynyt ehdotukset. On kuitenkin vielä yksi ongelma, johon keskustelu varmaankin tulee keskittymään, ja se liittyy tähän niin sanottuun B-tarkistukseen. Toisin sanoen haluttiin pohtia sellaista mahdollisuutta, että ne työntekijät, jotka taloudellisista syistä ovat joutuneet jättämään yrityksen ja ovat siis työttömiä, ovat menettäneet työpaikkansa talouskriisin takia ja saavat omassa valtiossaan työttömyyskorvauksia tai muita, muuta sosiaalista tukea selviytyäkseen. Olen ottanut tekstiin mukaan, että mikäli he näin valitsevat ja mikäli yrityksille näin sopii, ja niin että molemmat osapuolet ovat mahdollisimman vapaita, voisimme mahdollistaa sen, että työntekijät suuntaisivat saamansa työttömyyskorvaukset yritykselle sillä ehdolla, että heidän työsuhteensa palautettaisiin tässä yrityksessä. Ja näin saataisiin tuottavaan sykliin niitä resursseja, joita jäsenvaltiot joka tapauksessa kuluttaisivat ja samalla työntekijät voivat pysyä töissä samassa yrityksessä kuin aiemmin. Todella ne, jotka eivät ole yhtä mieltä tästä kompromissitarkastuksesta, pyytäisin teitä vielä pohtimaan asiaa, koska sitä voitaisiin pitää sosiaalisena toimina. Ei mitään sen sosiaalisempaa voi ollakaan kuin julkinen tuki työntekijän ihmisarvon säilyttämiseksi niin, että työpaikka voidaan todella säilyttää. Enkä usko, että on mitään sen liberaalimpaakaan keinoa kuin julkisten varojen käyttäminen, kun julkiset varat joka tapauksessa olisivat kuluneet, niin sen sijaan, että ne käytetään tällaisen korvauksen, niin ne suunnataankin tuottavaan toimintaan yrity, yksityiselle eh, sektorille, joka sitten osaltaan tuottaa voittaa. Uh, Kiitos nyt S ja D-ryhmästä. Kleva. Kiitos puheenjohtaja. Ensin monet kiitokset esittelijälle hänen mietinnöstään ja myös ehdotetuista kompromissitarkistuksista. Uskon, että meillä on tässä hyvä teksti edessämme. Se vastaa niihin myönteisiin trendeihin, joita olemme nyt havainneet tällä alalla useissa jäsenvaltioissa. Tämä aihe, erityisesti näinä aikoina, kun yritämme taistella kriisin seurauksia vastaan, pitäisi tulla käsitellyksi Euroopan tasolla. Me tarvitsemme kehykset Euroopan tasolla ja asianmukaiset suuntaviivat. Niitä todella pitää tukea. Me tarvitsemme jonkinlaisen foorumin, jolla työntekijöiden omistusjärjestelyt Euroopassa mahdollistetaan ja tunnustetaan. Ja en katso, että komissiolla pitäisi tässä olla tämän isompaa roolia. Pitäisi keskittyä pitkän aikavälin näkymiin kestävään osallistumisen, joka olisi vapaaehtoista. Tässä totta kai täytyy muistaa myös huolellisuusvelvoite, due diligence. Sitten työllisyyspolitiikan ja palkkapolitiikan yhteys verotukseen, nämäkin täytyy muistaa. Edelleenkin meillä on paljon liikkumavaraa politiikan teossa ja samanaikaisesti työsarkaa kyllä riittää. Haluaisin rohkaista komissiota perehtymään tähän alaan, keräämään esimerkkejä erityisesti hyvistä käytänteistä ja tuoda esille perusperiaatteita Euroopan tasolla suuntaviivoiksemme. Olen sitä mieltä, että verotuskysymykseen pitää kiinnittää enemmän huomiota aivan erityisesti mahdollisen päällekkäiseen verotukseen, kaksosverotukseen ja pitäisi löytää myös eurooppalainen tapa auttaa kansallisia viranomaisia määrittelemään, suunnittelemaan verotustasoja ja etuisuuksia. Ja sitten lyhyt kommentti kompromissiin B, jonka esittelijäkin mainitsi. Minusta se on mielenkiintoinen ajatus, mutta konkreettisia ongelmia kyllä nousee esille sen suhteen, miten ajatusta täytäntöön pantaisiin. Sen takia erityisesti työllisyysvaliokunnan kollegoita haluaisin pyytää tekemään ehdotuksia ja haluaisin oikeastaan lisää aikaa, jotta ehdimme pohtia tätä syvällisemmin. Onko tämä sellainen hanke, mitä S ja D voisi tukea? Kiitos. Uh, thank you uh, for... Kiitos Alderyhmästä. Philippe de Backer ei ole paikalla. Puhuuko joku muu hänen puolestaan? Ilmeisesti ei. Sitten vihreät. Yeah, you're all... Filip, olitpa nopea. Yeah, we're, we're, we're, we're a little ahead of ourselves. Me olemme hieman edellä. Liberaalit ovat kovin jalkaisia. Uh, yeah, when, when, when, when, when, when you're ready. Heti kun olet valmis. We, we, we know already more or less what it's, uh, what it's about. Eh? Um, niin mehän oikeastaan tiedämme, mistä on kyse. Oikein paljon kiitoksia esittelijälle hänen tekemästään työstä. Ja kiitokset näistä hedelmällisistä keskustelusta, joita olemme voineet käydä. Ja periaate on ollut aina sama, eli että tärkeää on, että työnantajille annetaan virikkeitä pysyäkseen pidempään yrityksessä ja että heitä motivoidaan esimerkiksi rahoitusosakkuusmenetelmiä käytetään. Monissa yrityksissä tällaisia järjestelmiä on olemassa, mutta yrityksillä pitäisi olla mahdollisuus päättää siitä, että miten näitä kannustimia muotoillaan. Mitä tulee näihin tarkistuksiin, niin kompromissitarkistus A, se sopii meille oikein hyvin, mutta tässä vain toistetaan toistamistaan samaa asiaa, joten ehkäpä tätä sanamuotoa voitaisiin muuttaa muuttamatta sinänsä sisältöä, mutta alussa ja lopussa oleva virke voitaisiin poistaa. Se olisi oma ehdotukseni, eli sanamuoto muokattaisiin. Sitten kompromissi C, sitäkin voimme tukea. Se on ihan selkeä kompromissi ja va- viittaa faktoihin. Ja sitten D-tarkistus, se on ongelmallinen. Tietenkin jos henkilö joutuu äh, poistumaan yrityksestä, niin hän tietenkin voi tähän yrityksen vielä investoida, mutta hänellä pitäisi olla yhtäläiset mahdollisuudet kaikilla muilla. Minun mielestäni tämä teksti ei sinänsä tuo mitään lisäarvoa mukanaan, koska tällainen toimintamahdollisuus on edelleenkin olemassa, joten kompromissitarkistus b emme juurikaan voisi hyväksyä. Ja siinäpä lyhykäisyydessä, mitä me olemme tästä tekstistä mieltä. Kiitoksia. Kiitos. Päätimme, koskapa kaikki olivat paikalla, jatkaa vaikka olemme etua. Ja saanko vihreistä joku paikalla? Ei näyttäisi olevan. ECR, puhuko joku tästä? Sorry, Kamal, he's not here. Any... Kamal ei ole paikalla. Haluaako joku muu puhua? Mehän lopetamme tämän ennen kuin pääsemme edes alkuun. Ei muita puhujia. Voin palata esittäjän pakeille. Fabrizio. Ma in merito alla posizione della... Alden kannesta olen saanut äh, tiedonannon koskien tätä kompromissia B. Jos on kohta kohdalta äänestä, esitys, niin voisin kyllä tätä tukea omalta osaltani. Voidaan kyllä jakaa tämä kompromissi kahteen. Da, da quello che mi risulta anche la posizione dell'Alde era di... Käsittääkseni Aldekin tässä olosuhteessa hyväksyisi kompromissin B. I'm, more than glad to respond. I think that is a little bit of a miscommunication. I think... Niin ehkä tässä on katkos. Kompromissi B taustalla on se, että jos joku saa kenkään, niin hän voi investoida yritykseen, mutta tätä henkilöä ei pitäisi pakon sanelemalla palkata uudestaan. Minun mielestäni tässä on olemassa kolme yhteyttä tai suhdetta yritykseen, ja jos näitä lähdetään linkittämään, se on tietenkin mahdollista. Tietenkin yritys voi sanoa, että osakkaat voidaan palkata, mutta ne, jotka ovat joutuneet lähtemään, niin voi tietenkin olla enemmistö osakkana, ja yritys tietenkin voi palkata kenet tahansa. Eli nykyisessä muodossaan tämä kompromissi on hiukan ongelmallinen. Minä en usko, että tämä ajatuksellisesti toimii. Me voisimme jakaa tämän kahtain osaan ja sitten äänestää siitä. Tietenkin yritykset voivat toimia tällä tavalla jo nykyäänkin, joten en ymmärrä, että mitä uutta tämä toisi tullessaan. Haluanko esittelijä vastata tähän? Komissio on ilmaissut, että haluaisi ottaa puheenvuoro. Aikaa kyllä riittää. Seuraavan kohdan esittelijä on viivästynyt, joten voimme tässä viihdyttää itseämme tällä aiheella. No, beh, adesso no. Non che si debba necessariamente impiegare il tempo. No, ei tähän nyt välttämättä tarvitse aikaa käyttää. Haluaisin vain... Niin ymmärsin kyllä Alden kannan. Nyt viittasin vain tähän, että sain kirjallisen tuotoksen, jossa ehdotettiin yhden lauseen jakamista äänestystä varten tässä kompromississa B ja omelta osalta, niin tällainen jakaminen kyllä osaa onnistuu, joten voidaan kyllä äänestää tämä kohta kohdalta kahdessa osassa omasta mielestäni. Miksi sitten olisi käsiteltävä samalla tavalla yrityksen rahoittajia riippumatta siitä, otetaanko töihin takaisin kriisin takia irtisanottuja henkilöitä. Tämä oli ehdotus, joka liittyy juuri tähän talouskriisiin ja siihen, että työttömyyskysymyksiin jäsenvaltiot jo investoivat raskaasti. Tämä ei ollut mikään yksityissektorin investointi varsinaisesti, vaan siinä käytettäisiin lähtökohtaisesti julkisia varoja, koska kyseessä ovat varat, jotka, joita valtiot suuntaavat työttömille solidaarisuusperiaatteen mukaisesti kunkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti. Ja tässä todella haluaisin korostaa tätä asiaa vielä, koska Eihän täällä haluta erotella mitään toisistaan, vaan haluttaisiin vain hyödyntää ne varat, jotka lähtökohtaisesti ovat erillisiä. Eihän ne työttömyystukiakaan muut kuin työttömät saa, joten näin voidaan tämä osa julkisista varoista suunnata yksityisen toiminnan rahoittamiseen. Ei tämä ole mikään meidän tekemä erottelu, vaan, vaan se nyt kunkin maan sosiaalilainsäädännössä näin on. SND-ryhmän kannasta olen yhtä mieltä. Toki voidaan vielä huomiseen asti pohtia asiaa ja katsoa, voidaanko tämä hyväksyä. Mukana toki on asiakirjan yhdistäviä seikkoja, joihin tämä menee eurooppalaismieliseen suuntaan ja sellaiseen suuntaan, jossa hyödynnetään yritysten rahoitusmahdollisuudet ja myös se, että, että työntekijät nivellettäisiin jäsennetyllämällä tavalla yrityksen rakenteeseen. Olemme keskittyneet niihin tarkistuksiin, jotka yhdistivät meitä ja näiden perusteella on sanottava, että numerotkin täsmäävät. Täällä on 28 tarkistusta, niistä vain kaksi oikeastaan hylätään, koska ne olisivat tyhjentäneet sisällöstä kokonaisen kohdan. Mutta tämähän merkitsee, että yhtä mieltä ollaan meidän osviitastamme komissiolle. Ja olen SND-kollegan kanssa yhtä mieltä. Komissiolla on vielä paljon työtä tehtävänä Tällaisessa monimutkaisessa asiassa on paljon työstettävää, varsinkin siksi, kun tilanne vaihtelee niin paljon maasta toiseen. Thank you very much. We're getting ourselves... Kiitos. Nyt emme aivan toimi oikeassa järjestyksessä, jos komissio saa puheenvuoron niin ja ja sitten vielä, jos haluaa, tai kuka tahansa muukin. Meillä on 25 minuuttia vielä ennen kuin seuraava esittelijä tulee paikalle kerrankin komissio voi antaa avoksi teille aikaa puheenvuoroa varten. Um, I won't... Kiitos puheenjohtaja. En, en käsittele ehdotuksen yksityiskohtia yleisellä tasolla. Korostaisin vain sitä, mitä komissio tekee aiheen tiimoilta. Ihan muutama lyhyt kommentti. Ensinnäkin työntekijäomistus tuli esille komission äh, katsauksessa, jonka julkaisimme vuosi sitten. Korostimme työntekijäomistusohjelmien laajan pohjan merkitystä ja sen vaikutusta avoimuuden tehostamiseen. Haluan myös yrityshallintoa parantaa silloin, kun käytetään tällaisia ohjelmia. On myös empiirisiä tutkimuksia, jotka ovat vahvistaneet ne tutkimustulokset, että tätä kautta voidaan kilpailukykyä ja tuottavuutta lisätä yrityksissä ja toisaalta työntekijöiden motivaatio lisääntyy. Tämä on sellainen väline, jolla on suora myönteinen vaikutus talouskasvuun, kilpailukykyyn ja työllisyyteen. Lisäksi on selkeitä yhteyksiä siihen, että yritykset pohtivat pitkällä aikavälillä, miten taloutta voidaan rahoittaa. Euroopan parlamentin pilottihankkeen alaisuudessa, jolla pyrittiin lisäämään työntekijöiden osallistumista. Komissio arvioi näiden ohjelmien onnistumista säätelyympäristössä Euroopan unionissa. Otamme huomioon myös eriävät lähestymistavat eri jäsenvaltiossa ja ne ongelmat, mitä on havaittu rajat ylittävän täytäntöönpanon osalta muotoilemme, kuvailemme myös mahdollisia säätelytoimia ja muita kuin säätelytoimia, joita mahdollisesti ehdotetaan, jotta voidaan työntekijöiden omistusmahdollisuuksia laajentaa. Voisimme esimerkiksi lisätä avoimuutta parhaiten käytänteiden kautta, säätelyympäristön avulla ja ottaa huomioon myös verotaakan vaikutukset. Pilottihankkeen väliaikaiset tulokset kokemukset ja parhaat käytännöt, joita olemme saaneet kuulla eri maista, tulevat keskustelun aiheeksi konferenssissa tammikuussa, 30. päivä tammikuuta täällä Brysselissä. Komission sen Barnier käyttää tilaisuutta hyväkseen ja pitää ydinpuheenvuoron, avauspuheenvuoron äh, näistä ohjelmista. Kiitos. Thank you. Anybody else? Kiitos. Onko vielä joku, joka haluaa käyttää puheenvuoron? Uh, rapporteur is consulting. Do, do you wish to... Esittelijä konsultoi. Puheenvuoro, Fabrizio. Sì, solo per uh, un, un, un, un semplice dettaglio. Yksi yksityiskohta vain. Haluaisin kiittää komissiota ja olen yhtä mieltä siitä, mitä sanottiin, mutta yksi yksityiskohta vain käännöksestä. Italian kielisessä tekstissä tämän lausunnon otsikossa puhutaan työntekijöiden rahoitusosakkuuteen yritysten tuloksissa. Tu- profit englanniksi. Tässä kuitenkin puhutaan yrityksen toiminnasta. Siis en tar- tässä ei, ta- ei tarkoita varsinaisesti voiton jakamista, vaan osallistumista tähän toimintaan, eikä niinkään voiton jakoa. Okay. Anybody else? Onko vielä muita puheenvuoropyyntöjä? Minulle on kerrottu, että Andreas Schwab myöhästyy kymmenellä minuutilla tästä indikatiivisesta aikataulusta. Meillä olisi nyt 20 minuuttia, jollei nyt ole oikeastaan mitään muuta voi tässä asiassa hoitaa, joten täytyy ne pitää toinen lyhyt tauko, sanotaan nyt 15 minuuttia. Ja toivotaan, että sitten piakkoin sen jälkeen voimme jatkaa. Kiitos.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 Okay, everybody, we've captured our rapporteur. No niin, Esili, esittelijä on nyt saatu kiinni. Hänellä oli matkustusongelmia, näin ymmärsin. Nyt olemme esityslistalla kohdassa seitsemän. Aiheena tietyt säännöt, joita sovelletaan jäsenvaltioiden Euroopan unionin kilpailuoikeuden säännösten rikkomisen johdosta kansallisen lainsäädännön nojalla nostettuihin vahingonkorvauskanteisiin. Esittelijänä Andreas Schwab. Andreas, saat puheenvuoron. Thank you very much, Chairwoman, liebe Kollegen. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Arvon kollegat, olen iloinen, että meillä on tänään mahdollisuus ensimmäistä kertaa keskustella näistä erinäisistä tarkistuksista. Viime viikolla keskustelimme kertaalleen varjoesittelijöiden kanssa ja keskustelimme mielenkiintoisista ehdotuksista. Katsoimme hiukan näitä tavoitteita, joita voitaisiin asetella ja olimme sitä mieltä, että tämä kartelikysymys oli kaikille varjoesittelijöille tärkein asia ja direktiiviehdotuksesta löytyvä mahdollisuus käyttää avaintodistajaohjelmia, sen pitäisi olla vain ainoastaan poikkeus, me kävimme nämä keskeisimmät tarkistukset läpi ja päädyimme siihen tulokseen, että välttämättä aina ei kompromisseja saada laadittua. Ja kollega Inet Feld totesi, että tällä viikolla meidän kannattaisi olla yhteydessä komissioon selvittääksemme, miten tärkeää tämä sakosta vapauttamista ja niiden lieventämistä koskeva ohjelma on. On hienoa, että komission kanssa asiaa voidaan käsitellä ja rouva puheenjohtaja halusin ihan yleisesti kertoa teille, mikä on menettelytapojen suhteen tämänhetkinen tilanne. Tehän tiedätte, että meidän ja jurivaliokunnan valiokunnan välillä on ollut erimielisyyksiä sen suhteen, kuka vastaa mistäkin asiasta, ja olen iloinen, että te, rouva puheenjohtaja, olette löytäneet kahden kuukauden jälkeen yhteisymmärryksen ja Valiokunta vastaa artikloista 5, 10 ja 17 sekä 18 ja myöskin artiklasta 4 ja sen sisältämistä määritelmistä ja siihen liittyvistä johdatosan kappaleista. Meidän valiokuntamme taas vastaa 6, 7, 9 sekä 19-22 sekä artiklasta 4. Muista osista keskustellaan yhdessä tai niistä vastaavat nämä molemmat valiokunnat ja kiitokset kollega Rapkaille valiokunnasta Olen jo useampaan otteeseen keskustellut hänenkin kanssaan, mutta emme oikein tiedä vielä, että missä vaiheessa hän tulee laatimaan oman tekstinsä Meidän täytyy nyt odottaa hänen tekstin valmistumista ja siitä toimitettavaa äänestystä, joten meidän täytyy siis katsoa vähän, miten jurivaliokunnassa asian käsittely etenee. Mutta olen luottavaisin mielin tässä mukana ja todennäköisesti 21. ensimmäistä jurivaliokunta äänestää asiasta ja mikäli sihteeristö toimii näin ponnekkaasti kuin aikaisemminkin, niin me voimme sitten 27. tammikuuta äänestää omassa valiokunnassamme. Tehän varmaankin kuulitte, rouva puheenjohtaja, että neuvostossa keskustellaan oikeudellisen yksikön lausunnosta sen suhteen, että pitäisikö neuvoston olla toimivaltainen nojautuen artiklaan 103. Komissiohan vetoaa kahteen oikeusperustaan. Meidän täytyy katsoa, miten asiat kehittyvät. Jos neuvos, niin jos tai kun oikeusperustasta päätetään yksimielisesti, niin täytyy kyllä sanoa, että sitä ei välttämättä kyllä niin vaan löydetä, joten kyllä tämä asia vielä vaatii jatkokäsittelyjä. Yleisesti ottaen voin sanoa vielä sen verran, että niin kuin monissa omissa tarkistuksissanikin totesin, niin tällainen menettelytapa on tarpeen, koska tuomioistuin on kahdessa jutussa Donauhemi ja Flyder jutujen, juttujen käsittelyn yhteydessä todennut, että asiakirjojen salassa pito se ei sinänsä välttämättä aina estä asiakirjojen julkistamista. Eli pyynnöt asiakirjoihin tutustumiseen, niitä ei voida kategorisesti estää. Komissiohan on jo neuvotellut pitkään tästä päätodistajajärjestelmästä, koska me tiedämme, että ilman tällaisia ilmiantoja kartelli asiat eivät tulisi laisinkaan esille. Joten viime vuosien aikana komissio on todellakin saanut hyviä tuloksia aikaiseksi ja ne perustuvat pitkälti siihen, että näitä päätodistajajärjestelmiä on voitu käyttää hyväksi. Eli meidän täytyy käyttää tätä järjestelmää siten hyväksi, että jatkossakin yritykset voivat käyttää näitä järjestelmiä hyväkseen. Eli, eli että esimerkiksi entiset työntekijät voivat antaa oman yrityksensä ilman, että heidän pitäisi pelätä joutuvansa maksamaan jotain sakkoja. Eli jatkossakin tilanne on sellainen, että he kylläkin ovat vastuussa aiheuttamastaan suoranaisesta vahingosta, mutta tämän itse ilmiannon kautta voidaan kuitenkin päätyä tällaiseen rankaisemat, rankaisemattomuuteen. Ja tämä on tärkeä sisämarkkinoiden toiminnan varmistamiseksi ja olen erittäin tyytyväinen ö, tähän liittyviin tarkistuksiin. Oikeastaan tämä riittänee alustukseksi ja nyt jäänkin mielenkiinnolla odottamaan, mitä muiden ryhmien edustajat sanovat ja ehkäpä lopuksi saan esittää vielä muutaman omaankin kommenttini. Kiitoksia. Okay, thank you. I'll now go to the shadows. Nyt varjoesittelijät S&T Antolin. Muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää herra Schwabia tästä esityksestä ja mahdollisuudesta jo viime viikolla ja muulloinkin voida keskustella tästä asiasta hänen kanssaan. Meidän on jatkettava tätä harjoitusta, koska todella kiirettä pukkaa ja jos 27. tammikuuta haluamme saada aikaan lopullisen päätöksen, niin tämä edellyttää tiukkaa työntekoa tästä hetkestä eteenpäin. Oikeusperustasta ja tästä keskustelusta haluaisin muistuttaa, että kun puhutaan tästä aiheesta, niin on aivan selvää, että tämä koskee kilpailulainsäädännön tehokkuutta ja tämä liittyy myös tiiviisti todellisen oikeussuojan tehokkuuteen ja jäsenvaltiossa kaikki perusoikeuksia koskevat alat edellyttävät lainsäädäntöä eikä mitään lain tyyppistä säädöstä voida hyväksyä ilman parlamentin mukaan tuli, joten tämä komission valitsema oikeusperusta kyllä mahdollistaa asianmukaisen parlamentin toiminnan ja tavoitteiden täyttämisen. Vastuunjako on tehty Oikein 27 tarkistuksessa ainoastaan kaksi on sellaista, jotka voivat rauettaa, kun voidaan ajatella, että ne ovat juurivaliokunnan yksinomaisen toimivaltaan kuuluvia. Sitten näistä tarkistuksista ja omista huolistani. Tämä on vahingonterveys kysymys, joka on kilpailulainsäädännön yksityinen sektori, kun komission jäsen oli täällä kauden alussa kuulemistilaisuudessa, ennen kuin hänet valittiin toimeen, niin muistan, että sekä EPPn että SDn edustajia ja muutkin edustajat pitivät tärkeimpinä sitä, että meillä olisi tällä alalla lainsäädäntöehdotus ja kollektiivisia kanteita koskeva lainsäädäntöehdotus. Tämä ei ole aihe, joka suoraan koskettaa kollektiivisia kanteita, mutta muita kanteita kyllä. Ja juuri valtuuskunnalla on tässä valtu, valtuudet, ja tämä varmasti horisontaalisesti tulee olemaan merkittävä. Omat tarkistukseni me koskevat seuraavia kysymyksiä. Jotkut niistä ovat teknisiä, mutta pyrimme tässä sovintopohjaisiin ratkaisuihin Joskus voidaan maksulla suoriutua tilanteesta tai toisilla menettelyillä, jotka sitten voivat tulevaisuudessa tarvita tyydyttävän ratkaisun. Olen pyrkinyt siihen, että tämä mahdollisuus jää avoimeksi. Olen myös tär- sitä mieltä, että on tärkeää, että yhden tai useamman uhrin edustajat huomioitaisiin tässä Uhreja voidaan olla monesta syystä, taloudesta syistä, oikeusturvaan liittyvistä syistä, jotta ristiriitaiset ratkaisut vältettäisiin, eikä tässä pidä olla ainoastaan jäsenvaltioiden tahto kyseessä, vaan tarvitaan myös tämä toisen osapuolen edustus. Minusta meidän on suojeltava näitä lievennysohjelmia. Leniency Programs tässä on haettava tasapainoa näihin ohjelmiin ja pyrittävä takaamaan uhrien puolustautumisoikeudet. Uhreilla pitää olla pääsy heidän tarvitsemiinsa tietoihin. Ja tässä mielessä meidän olisi aina taattava oikeudellinen valvonta, meidän on taattava liivennysohjelmat ja meidän on myös erotettava toisistaan tietoja asiakirja. Todistajien suojassa voidaan esimerkiksi antaa hyödyllistä tietoa, mutta Mahdollisesti todistajan henkilöllisyys ei ole niin relevantti tieto. Tai voisi olla tietyn tyyppisiä asiakirjoja, joissa osassa asiakirjaa on arvokasta tietoa ja loppuosa ei ole relevanttia. Mutta se on ehkä tärkeää suojata näissä levinnysohjelmissa. Näitä ehdotan kilpailulainsäädännöstä ja siitä mahdollisuudesta, että nämä vahingot koskevat yrityksiä ja kuluttajia. Tässä voi olla kaksi tasoa yritykseltä ja asiakkaille tai loppuasiakkaille. Siksi olisi tärkeää tuoda tasapainoa niin, että vältettäisiin, että vahingonkorvauspyynnöt yhdestä vahingosta voitaisiin esittää kahteen kertaan kahdella eri portaalla. Tarvittaisiin mielestäni tähän takeita. Olisi myös varmistettava, ettei ole mitään rank, rankaisu, rankaisevia haittoja. Ja julkiset ja yrit, yksityiset kanteet olisi erotettava toisestaan, niin kilpailuviranomaiset äh, arvioivat äh, lähinnä tätä kilpailuvastaista toimintaa eikä yksittäisiä haittoja. Mutta jos varhaisessa vaiheessa pyritään sovitteluun rihen kanssa ennen kuin, ennen kuin kilpailuviranomaiset antavat päätöksensä. Tämä voisi olla mahdollisuus, kunhan se tehdään tarpeeksi ajoissa, eikä se viivästytä toimintaa. Otan tämän mukaan yhtenä mahdollisuutena. Sitten on yksi viimeinen asia, joka on mielestäni tärkeä ja josta mielestäni olisi keskusteltava. Se koskee ryhmäsanktioita. Suositus tällä alalla ja se, että, että periaatteet eivät ole sitovia, merkitsee sitä, että joidenkin vuosien päästä voi käydä niin, että kun nämä eivät ole sitovia, on tällaisia hyvin erilaisia kohteluita eri jäsenvaltioissa koskee näitä ryhmätapauksia, emmekä nyt voi, mielestäni meidän ei nyt pitäisi kylvää tätä eri mielisyyden siementä, vaan olisi tässä lainsäädännössä asetettava tiettyjä periaatteita näiden toimien asianmukaiseksi hoitamiseksi on tehtävä selväksi, että jäsenvaltioiden on varmistettava nämä opting-in-tapaukset ja tietyt julkiset kantat, jotta voidaan diffuusit ja pienemmät haitat kattaa, niin että voihan olla, että haitta on yksittäisellä tasolla pieni, mutta se on kumulatiivinen meidän pitäisi määritellä ne periaatteet, joita, joista jäsenvaltiot pitävät kiinni. Olen sitä mieltä, että tässä aloitteessa olisi nämä mainittava. Olemme keskustelleet asiasta ja toivon, että tulevina kuukausina pääsemme tässä eteenpäin ja todella haluaisin ilmaista tyytyväisyyteni esittelijän asenteeseen työhön. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, now for LD... Kiitos Aldesta Sofi Intveld. Um, Kiitos puheenjohtaja. Ensin kiitokset esittelijälle siitä, että hän on työskennellyt muut huomioiden tapansa mukaan. Olen pitkälti samaa mieltä siitä, mitä Sanchez Presedo totesi. Näitä kysymyksiä en uudelleen käsittele, mutta hieman lisäkommentteja ja täydentäviä kommentteja. Usein sanotaan, että on hyvin tärkeää, että oikeus toteutuu niitä yrityksiä kohtaan, jotka ovat mukana kartelleissa. Ja olen tästä pitkälti samaa mieltä. Useinhan vedotaan jopa perusoikeuksiin. Mutta jos katsotaan tätä lievennysperiaatetta, niin eihän tämä periaatteellisesti ole oikeudenmukainen oikeudenkäynti. Jos yksi osapuoli on mukana väärinkäytöksissä, niin se saa sitten edun. Se on valmis ilmi antamaan, niin saa sitten etua siitä, että säästyy rangaistukselta. Ei tämä ole oikeudenmukaisen oikeuskäsittelyn periaatteiden mukaista. Komissio oikeastaan automaattisesti noudattaa lievennysmenettelyä ainoana tapana paljastaa kartelleja. Haluaisin kuulla komissiolta, miksi ne eivät investoi enemmän muihin tutkiviin menettelyihin tämän lievennysohjelman ohella. Toki se voi olla yksi metodi, mutta tavallaan jonkinlainen viime käden metodi muiden menettelyjen ohella. Minusta tässä rikotaan perussopimuksia, jos automaattisesti kielletään tällaiset tietojen avaamiset. Tämä on sääntöjen vastaista. Joku muukin tälläkin puhuu puhelimessa aktiivisesti. Tiettyä julkistamista ei voida täysin kieltää, koska se on perussopimusten vastaista. Kiellot pitäisi tapauskohtaisesti perustella. Täytyy esimerkiksi jättää kansallisten tuomareiden harkittavaksi, että voitaisiinko jonkinlaista ohjeistoa antaa, mutta toki tapauskohtaisesti tuomareiden on voitava asioista päättää. Esittelijä yritti tarkistuksessa, oliko se nyt 158, artiklaan 6, antaa jonkinlaista osviittaa. Tämä on hyvin vaikea kysymys. Periaatteessa tästä puhutaan siitä, että todistustaakka pitäisi kääntää – Esittelijän ehdotus on myös ongelmallinen. Ensin pitäisi osoittaa, että on kärsinyt vahinkoa. Tämähän voidaan osoittaa vain siten, että saa todisteaineistoa käyttöönsä. Ja sitten todiste- todisteaineistoa saa käyttöön vain sillä, että todistaa kärsineensä vahinkoa. Ja tämä voi olla todellakin vaikeaa. Tai ihan tuomioistuimen kannetta voidaan missään tapauksessa nostaa, jos näin on. Me tarvitsemme tästä lisäkeskustelua ja on löydettävä jonkinlaisia ratkaisuja. Tämä käytännössä tekisi mahdottomaksi sen, että pienet osapuolet, esimerkiksi suurten kartellien uhrit, voisivat sitten nostaa kanteita näissä vahingonkorvaustapauksissa. Edelleenkin tuemme tätä joukokannehanketta, ahloitetta. aloitetta. Katsotaan varjojen kokouksessa, voisimmeko päästä tässä yksimielisyyteen, mutta me tuemme kyllä joukokanneajatusta. Pitäisi löytää tasapaino julkisen ja toisaalta yksityisen eh, tahon mm, täytäntöönpanon välillä ei voida toimia niin, että yksityinen puoli jää käytännössä lähes mahdottomaksi. Ja sitten siihen, mitä Sanchez Presero totesi sakoista ja vahingonkorvauskanteista. Sakko ei ole kompensaatio, vaan se on rangaistus väärinkäytöksestä, rikkomuksesta. Ja se pitää erottaa vahingon korvauksista. Toki sen täytyy olla kohtuullinen, järkevä. Jos yritykset katsovat, että niitä kohdellaan epäoikeudenmukaisesti, niin niille voidaan sanoa, että älkää olko mukana kartelleissa. Sitten voi joutua maksamaan sakkoja ja muuta ikävää. Eli älkää olko mukana näissä epäoikeudenmukaisissa käytännöissä. Se on paras ohje. Uh, Kiitos sitten vihreistä. Puhuko joku vihreiden nimissä? Oli Bas äh, tarkoitus olla puheena, mutta hän ei ole paikalla. Je joue remplaçant. No minä toimin hänen sijaisenaan. Pahoittelen vielä kerran, että kollega ei voi olla täällä paikalla. Lyhyesti haluaisin puhua hänen puolestaan. Suhtaudumme myönteisesti tähän mietintöön. Aivan alkuun kaksi yleishuomiota. Ensinnäkin olisi todettava, että suuremmalle osalle kilpailulainsäädännön rikkomisen uhreista ei tänä päivänä voida kollektiivisesti mahdollistaa tällaisia korvauksia. Lisäksi on melkein mahdotonta mitata missä määrin nämä rikkomukset vaikuttavat sisämarkkinoihin. Tämä heikentää kuluttajien luottamusta sisämarkkinoihin. Tämä ensimmäisenä yleishuomiona. Sitten toinen huomio, joka tuo esiin tästä seuraavan ongelman. Mikäli yritykset eivät vastaa kuluttajien valituksiin, voi olla niin, että yritykset luulevat, että niillä on oikeus rikkoa kilpailulainsäädäntöä. Esittelijän ehdotuksella olisi voitu nämä merkittävät ongelmat ratkaista, mutta valitettavasti tarkistukset, joita on ehdotettu, eivät sitä oikeastaan ne mahdollista. Ilman tällaista ryhmäkannen mahdollisuutta, kollektiivista oikeustoimimahdollisuutta on vaikea nähdä, kuinka näiden kompromissien avulla voitaisiin tehdä loppu sille, että kilpailulainsäädäntöä rikotaan jatkossakin tiettyjen yritysten osalta. Kun tällaista ryhmäkaanemekanismia ei ole, se hyödyttää de facto niitä yrityksiä, jotka rikkovat kilpailulainsäädäntöä. Omalta osaltamme olemme sitä mieltä, että tarvitsemme sitovia toimia, yksityisluonteisia ryhmäkanne toimia, yksityisen oikeuden mukaisia ja samanaikaisesti tarvitsemme sitovia toimia kilpailuviranomaisilta, jotta saadaan luotua turvat rikkomuksen vasteen ja että ei olisi houkutuksia tätäkin eurooppalaista kilpailulainsäädäntöä rikkoa. Nämä ovat yhtä tärkeitä mekanismeja ja meidän mielestämme ne on otettava osaksi eurooppalaista lainsäädäntöä. Varjo esittää esittelijämme, joka on tänään poissa, jatkaa edelleen työtä esittelijän kanssa ja kollegat työstävät tämä työ tasapainoisia kompromissitarkistuksia, jotta saadaan aikaan sellaiset lainsäädäntöpuitteet, jotka suojelevat kuluttajia. Toivomme, että mahdollisimman mukaan näin käy jo ennen tämän vaalikauden loppua. Kiitoksia. Okay, thank you. Um... Kiitos vihreistä Stefan. E niin siis ECRn puolesta. No Niin, vein tässä teitä eh, ikään kuin ai, eteenpäin ajassa. Speak myself. Rouva puheenjohtaja, neljä kommenttia vain. Ehkä yllätytte, mutta ECR todellakin kannattaa komission ehdotusta. Me olemme myöskin sitä mieltä, että tarvitaan tasapainoinen lähestymistapa silloin, kun kilpailulainsäädännön ja kilpailupolitiikan täytäntöpanosta sekä yksityisen että julkisen sektorin voimin. Uhreille täytyy maksaa myöskin maksaa asian kuuluvat korvaukset ja saanen tässä yhteydessä todellakin ylistää komissiota tämä ehdotus pitäisi muutoksittaa hyväksyä, mutta me emme voi hyväksyä sitä, että otetaan käyttöön ryhmäkannejärjestelmä tässä nimenomaisessa direktiivissä. Tämä sopisi paremminkin suositusosioon, niin kuin komissiokin sanoo. Ryhmäkanne sinänsä on toimiva järjestelmä. Jäsenvaltiotasolla sen pitäisi olla mahdollisuus silloin, kun EU lainsäädännön kautta yrityksillä ja kansalaisilla on sen käyttömahdollisuus, mutta minun mielestäni tässä direktiivissä sillä ei ole sijaa. Komissio haluaa varmistaa johdonmukaisen horisontaalisen lähestymistavan Euroopan unionin tasolla, mutta tässä ei ole tarkoituksena harmonisoida kansallisia ryhmäkannejärjestelmiä yhtenäiseksi järjestelmäksi, joka ei toimisi loppujen lopuksi missään. Tämä sinänsä vaatii pientä tarkennusta tämä teksti, ja olen esittänyt kymmenen tarkistusta, mutta haluaisin kuitenkin pidättäytyä komission linjoilla. Jotkut ehdotukset ovat sellaisia, jotka meidän mielestämme pitäisi poistaa, jotta ei puututtaisi liikaa kansalliseen järjestelmään. Mutta mitä tulee sitten näihin järjestelmään ja ohjelmaan liittyviin asiakirjoihin, siihen liittyen meillä on olemassa ongelmia. Meidän on kaikin voimin varmistettava, että yksityisen sektorin täytäntöönpano ei hankaloita levennysohjelmien toteuttamista. Kansalliset kilpailuviranomaiset antavat mahdollisuuden sakoista vapauttamiseen tai niiden lieventämiseen, mikäli yritykset ovat halukkaita tekemään heidän kanssaan yhteistyötä. Ja nämä ohjelmat ovat parhaat mahdolliset välineet juuri kartellien paljastamiseksi. Me todellakin tarvitsemme ilmiantajien tukea ja tästäpä syystä ilmiantajia tulisi myöskin tukea ja auttaa. Eli yrityksillä pitäisi olla mahdollisuus tehdä yhteistyötä kansallisten kilpailuviranomaisten kanssa, ja tästäpä syystä me olemme komission kanssa samalla linjalla näiden asiakirjan saatavuuden osalta. En voi hyväksyä sitä ehdotusta, jonka mukaan näitä takeita lähdettäisiin vesittämään, koska ne ovat todellakin tarpeen tämän järjestelmän onnistumisen kannalta. Rouva puheenjohtaja, mitään muuta vaihtoehtoa meillä ei ole, jos me haluamme saada tällaista sisäpiirin tietoa käyttöömme. Vaihtoehtona olisi uh, laiton salakuuntelu Yhdysvaltain tapaan. Meidän pitäisi puuttua laaja-alaisesti kilpailupolitiikan saralla juuri yksityisyyden suojaan ja tuskinpa tätä kukaan haluaa. Mutta tähän suuntaan ollaan menossa, jos me emme ole ole valmiita tukemaan komission esittämää ehdotusta. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Do we... Kiitos. Jörgen viereistä, niinkö? I'm, you. Kyllä, kiitokset Sharon. Pari lyhyttä kommenttia. Alkuun minäkin haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä, mutta kiitos kuuluu myöskin komissiolle. Pitkään tätä on valmisteltu ja nyt meillä on konkreettinen ehdotus pöydällä ja siitä kiitos kuuluu todellakin komissiolle. Ehdotus on järkevä. Toki pieniä teknisluonteisia muutoksia tähän täytyy tehdä. Se olisi ihan perusteltuakin, mutta yleisesti ottaen voin sanoa, että ehdotus on vedenpitävä ja järkevä, ja meidän tulisikin jatkaa tällä komission viitoittamalla tiellä. Täällä on kommentoitu muun muassa tätä ryhmäkannekysymystä. Yleisesti ottaen on ihan paikallaan käyttää ryhmäkannejärjestelmää, mutta heräkin kysymys, että pitäisikö asiaa käsitellä tässä mietinnössä vai pitäisikö hän toimia niin, niin kuin komissiokin antoi ymmärtää, että meillä olisi direktiiviryhmäkanteita ajatellen ehkäpä olisikin järkevämpää toimia siten, että tässä meidän tekstissämme ryhmäkanneasiaa käsitellään ihan ikään kuin ohi mennen ja sitten varsinaisesti asiaan puututaan direktiivissä. Eli parempi olisi, että meillä olisi yksi ryhmäkanne asiakirja, eikä lähdettäisiin asiaa setvimään aina joka ikisessä muussa asiakirjassa, koska muuten ongelma on se, että saattaa syntyä ristiriitaisia ö, ratkaisumallia. Mainitusta syistä johtuen me olemme pitkälti valmiita tukemaan komission ehdotusta. Me emme laadi mitään tarkistuksia, mutta tietenkin haluamme osallistua myöskin jatkossa tämän asian käsittelyyn ja mielenkiinnolla jäänkin odottamaan jatkokeskustelua. Siinäpä kaikki, kiitoksia. Okay, that's the end of the show. Selvä. Varjojen puheenvuorot on nyt kuunneltu. Haluaako joku muu puhua aiheesta? Hans-Peter Martin. Listakin meillä jossakin on. Se on nyt vain jäänyt muiden papereiden peittoon. Hans Peter. Thank you very much, Mrs. Chairwoman. <clears throat> I can be quite... Kiitos puheenjohtaja, voin puhua aika lyhyesti. Edeltäjät ovat maininneet jo monia seikkoja, vain kaksi yleisluonteista kommenttia. No minäkin jatkan saksan kieltä käyttäen, kun pääpuhujatkin puhuvat saksaa. Valitettavasti kyse on taas lainsäädäntötekstistä, joka on laajaakin laajempi ja hyvin raskassoutuinen. Tiedän, että tämä ei ole esittelijän syy, vaan komission ehdotuksen syy. Kun katsotaan tämän hetkistä keskustelua, niin kyllä meidän pitäisi pyrkiä tiivistämään ja selkiyttämään tekstiä. Seuraavallainen kysymys. Mitä tässä voitaisiin tehdä, jotta eri näkökulmat saataisiin tähän tekstiin vaalien kuitenkin selkeyttä? Nyt herää kysymys siitä, että mikä on tämän lainsäädännön alkuperä. Minun mielestäni meidän pitää varmistaa, että aina kun jotain muutoksia tehdään ja lainsäädäntötekstiä laaditaan, niin kaikkien pitäisi tietää, että mistä tämä ajatus ylipäätään on peräisin. Tämä oikeus on myöskin kaikilla kansalaisilla, jotka meidät tänne ovat äänestäneet. Kiitoksia. Kenties itsekin voisin käyttää puheenvuoron. Tarkistusten teema on pitkälti sen linjan mukainen, jota valiokunta on aiemminkin noudattanut. Varmaankaan monet näistä eivät tule teille yllätyksenä. Korostan niitä, niistä vain muutamia. Ensinnäkin seurantatapaukset. Tarkoitus ei ollut rajoittaa sakkoja, mutta olin huolissani, että joissakin tapauksissa sakot voivat olla sen kokoisia, että ne oikeastaan lopettavat yrityksen liiketoiminnan, emmekä me näin halua työntekijöiden kannalta toimia. Aika ajoin kuitenkin näin käy. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ei saa sitten myöskään kompensaatiota. Haluaisin nostaa tämän kysymyksen esille. Tietyissä tapauksissa katson, että pitäisi olla jonkinlainen maksun lykkäysmahdollisuus, koska mehän emme halua, että sakko menee sitten taas vahinkokorvausten ohitse. No sitten tämä lievennysmenettely ja tietojen todistusaineiston käytettävyys. Tässä pitäisi päästä jonkinlaiseen tasapainoon voi olla tiettyjä olosuhteita, joissa tiedot on julkaistava, annettava käyttöön. Muutoin sitten kuluttajat kenties eivät saa asianmukaista vahingonkorvausta. Voi olla, että asiassa on tiettyjä katvealueita, jotka pyrin tuomaan esille omassa tarkistuksessani. No sitten tämä rajoituskausi sen suhteen, milloin kanne pitäisi nostaa. Minusta tämän kauden pitäisi olla pidempi. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on käytössä tietty kausi ja tässä kenties voitaisiin katsoa sieltä ohjeistusta. En tiedä miksi pitäisi lähteä hakemaan alarajaa EU-sta. Ei, se tarkoita, että jos ohjeistusta otetaan yhdistyneestä kuningaskunnasta, niin se olisi sinällään paha ajatus, huono ajatus. On tiettyjä aloja, joissa kenties voitaisiin tehdä sellainen oletus, että kustannukset laitetaan ikään kuin tässä ketjussa sitten muiden maksettavaksi edelleen. Olen tehnyt tarkistuksia, jotka pyrkivät tätä hieman lieventämään. En suinkaan halunnut mennä niin pitkälle, että todistustaakka ikään kuin käännettäisiin mutta on olemassa sellainen kaupallinen oletusarvo lähtökohta, että yritykset toimivat keskenään ja toisaalta kuluttajien kanssa ja vierittävät ikään kuin kustannuksia eteenpäin. Yritys, joka on ollut kartellissa, tietää, onko näin toimittu. Ja voisi olettaa, että normaalin liiketoiminnan puitteissa näin olisi tapahtunut. Sitten on tällaisia sovinnollisia ratkaisumalleja. Tämä ei olisi sitova, jos ratkaisun haku ei onnistu, mutta aivan niin kuin tässä vaihtoehtoisessa ratkaisumallissa, niin olisi hyvä, että tässäkin olisi tällainen vaihtoehto käytettävissä. On myös muutamia muita ehdotuksia, jotka eivät kenties ole niinkään mm, niinkään paljon omilla linjoillaan. Olen pyrkinyt jonkinlaiseen keskiteen ratkaisuun. Joissakin kohdin olisin halunnut olla tiukempi ja toisaalla taas katsoin, mikä voisi olla järkevä lopputulos. Haluaako vielä joku käyttää puheenvuoron? Haluaako komissio puheenvuoroa? En näe ketään siellä huiskuttelemassa. Jos toivotte aivan lyhyesti, kyllä se käy. Kiitoksia puheenjohtaja aivan lyhyesti. Voin vahvistavan, kuten Schwab sanoi, että komissiolla ei ole mitään syytä muuttaa tämän lainsäädäntöehdotuksen oikeusperustaa, joten eri, oikein me jatkamme työtä parlamentin kanssa tässä, näissä puitteissa. Ja haluaisimme saada tämän valmiiksi ennen seuraavia Euroopan parlamentin vaaleja. Olen tietenkin voi onnessani hyväksyä Schwabin kutsun tulla keskustelemaan hänen ja varjoesittelijöiden kanssa eri kohdista, erilaisista lainsäädäntöehdotuksista ja muun muassa tästä lievennysmekanismien vaikutuksesta ja kuinka voidaan saada paras mahdollinen, mahdollinen tasapaino aikaan julkisen ja yksityisen tätä välillä. Vielleicht darf ich direkt an das anschließen. Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja. Ehkäpä saankin jatkaa tästä, mitä Iiri totesi. Me olemme kutsuneet komission paikalle ja me järjestimme myöskin kuulemistilaisuuden arvon kollega Martin. Eli eturyhmät ja muut asiasta kiinnostuneet olivat mukana, eli me olemme toimineet avoimessa hengessä. Vuosien ajan tässä talossa on kirjoitettu vastaavanlaisia tekstejä, kuten kollega Presedo ja minä. Tänä vuonna kollega Tremosa vastaa tämän tekstin laadinnasta. Ja tämä pitää sisällään monia sellaisia asioita, jotka komissio on ottanut esille, eli kyllä me olemme toimineet heti alusta alkaen hyvin avoimessa hengessä. Mutta keskustelu on täällä osoittanut, että liikutaan osittain yleisellä tasolla, ja tarkoituksena on hiukan keventää tätä tekstiä, niin kuin kollega Martinkin toivoi, mutta tietenkin nämä yksityiskohdatkin ovat erittäin tärkeitä. Mitä kollega Inet Felt totesi, eli että tässä ei noudateta ö, tasa-arvoista oikeudenkäyntiä. Kysehän ei ole mistä rikosoikeuskäynnistä, vaan rikkomuksesta, jota käsitellään. Eli tästäpä syystä meidän pitäisi soveltaa samoja periaatteita kuin kaikkialla muuallakin Euroopan unionissa, sillä jos puhutaan esimerkiksi rikosoikeuden puolella tällaisesta asiasta, niin silloin itsensä ilmi antaminen on osoitus katumuksesta ja siitä pitäisi ikään kuin palkita. Mutta on tietenkin selvää, että korvattavaksi jää syntynyt vahinko, mutta tämä itse rangaistus Siihen voidaan puuttua tässä yhteydessä, kuten myöskin muualla. Toinen asia on taas se, että me olemme pitkälti komission kanssa samoilla linjoilla. Kuten kollega Klute totesi, niin nyt on kyse enää teknisistä hienosäädöstä, jota tämä asiakirja vaatii. Se, että onko kollega Epping näillä kymmenellä tarkistuksella löytänyt toimivan ratkaisumallin, se jää nähtäväksi, mutta kollega Epping totesi, että näidenkin avulla, näiden tarkistusten avulla tekstiä voidaan vielä parantaa. Minä uskon, että mitä ryhmäkanne kysymykseen tulee, niin me voisimme tätä kautta antaa komissiolle eräänlaisen suosituksen jo tässä vaiheessa, mutta me voimme lähestyä asiaa myöskin toisella tavalla. Ja tämä on hyvä siitä syystä, koska jäsenvaltiotasolta löytyy eroavaisuuksia sen suhteen, miten näitä ryhmäkanneasioita käsitellään. Eli yritetään helpottaa tuomioistuinten asioiden käsittelyä juuri näiden ryhmäkanteiden avulla. Jokunen vuosi takaperin meillä oli melkoinen ongelma televiestintäoperaattoreiden kanssa ja silloin kävi ilmi, että välttämättä ryhmäkannejärjestelmä ei toimikaan niin yksinkertaisella tavalla kuin mitä ensi silmäykseltä se voisi vaikuttaa. Mutta meidän pitää kuitenkin yrittää löytää johdonmukainen Euroopan unionin laajuinen ryhmäkannejärjestelmä. Eli sen pitäisi toimia mahdollisimman yksinkertaisesti. Sitähän me täällä aina perään kuulutamme. Ja tästäpä syystä mielestäni pitääkin pitää kiinni tässä komission ehdottamasta jaottelusta, eli meillä on olemassa tämä jäsenvaltioille suunnattu ryhmäkannesuositus ja sitten toisaalta tämä Euroopan laajoinen harmonisointujärjestelmä. Siitä pitäisi lähteä liikkeelle. Ja tähän liittyy tietenkin kysymys, miten näitä asiakirjoja käsitellään – joiden kautta päätodistajat saavat helpommin näitä tietoja käyttöönsä ja sitä kautta voivat auttaa muita yrityksiä ja unionin kansalaisia. Mutta yritys voi liittyä tähän ohjelmaan vain ja ainoastaan silloin, mikäli meillä on oikeusvarmuutta tarjolla. Eli nämä asiakirjat, joita käytetään, ovat myöskin luottamuksellisia. Ja vain ainoastaan sitä kautta voidaan toimia kansalaisten toivomalla tavalla. Eli meidän täytyy todellakin tästä syystä suojata ja luokitella nämä asiakirjat luottamukselliseksi. Ne asiakirjat, jotka saadaan omien tutkimusten kautta käyttöön, niin ne olisivat joka tapauksessa aina luottamuksellisia. Unionin tuomioistuinhan on kahdessa jutussa käsitellyt tätä nimenomaista kysymystä ja päätyi siihen tulokseen, että asia ei ole näin yksinkertainen. Ja komissiolta kuulin Brygestä järjestetystä konferenssista ja siellä tuomioistuimen tuomari olisi sanonut, että tällainen suoja voidaan taata, mikäli lainsäätäjä vain siitä päättää. Mutta keskusteluja täytyy tältä saralla, tällä saralla vielä jatkaa. Ja mitä tulee sitten tarkistukseni koskien artiklaa 6, niin sinähän totean, että tuomarin täytyy ensin arvioida kaikkia pyyntöjä ja katsoa kaikkea, kaikkia relevantteja asiakirjoja kokonaisuutena. Huomioiden yhtäältä vastaajien että kantajien intressit ja myöskin niiden intressit, jotka osallistuvat tähän lievennysohjelmaan, jotka vapaaehtoisesti ovat tarjonneet komissiolle nämä asiakirjat käyttöön. Kollega Eichhout osallistui, ei päässyt viime viikollakaan osallistumaan varjoesittelijöiden kokoukseen. Me nyt jäämme katsomaan, minkälaisia keskusteluja täällä käydään. Siltä pohjalta lähdetään sitten lopullisia kompromisseja laatimaan. Minä olen tietenkin itse esittänyt oman tarkistukseni artiklaan 6 liittyen. Meidän täytyy antaa tuomareille jonkinlaista ohjeistusta käyttöön, jotta hän todellakin tietää, että hän voi luottaa siihen, että kaikkia hänen käytössään olevia asiakirjoja hän voi käsitellä. Meidän täytyy siis yhtäältä katsoa, minkälainen merkitys asiakirjoilla on tämän lievennysohjelman näkökulmasta katsottuna ja toisaalta taas minkälainen merkitys niillä on, jos halutaan varmistaa, että meillä on aina tällaisia päätodisteja jatkossa tai ilmianteja käytettävissä. Kollega Inhet Feldhän viittasi muun muassa siihen, että kantaja voi yrittää vahvistaa omaa kannettaan näillä asiakirjoilla, mutta tietenkin on selvää, että hän voisi olla myöskin halukas toimittamaan nämä tiedot komission käyttöön, mutta meidän täytyy nyt tässä vain sanoa, että kyse on tilanteesta, jolloin kanne on jo nostettu. Muilta osinhan toimitaan direktiivin 1203 mukaisesti. Olen vakuuttunut, että kun tällaisia määräyksiä otetaan käyttöön, niin silloin meidän täytyy myöskin määräyksiä noudattaa johdonmukaisesti. Sitten esitettiin kysymys liittyen tähän passing on, eli ylihinnan siirtämiskysymykseen. Tässä sanottiin, että kantaja on ikään kuin siirtänyt tämän vahingon eteenpäin. Ja jos nyt katsotaan tätä komission esittämää lähestymistapaa, niin tässä voitaisiin kuvitella, että tilanne voisi olla sellainen, kuten Saksan korkeammassa oikeudessa toimiva tuomari on sanonut. Eli jos tässä on olemassa yhteiskanne, kuitenkin eri aikoihin, eri paikoissa, Euroopassa se ei ole mahdollista, mutta kuitenkin kyse on tällaisesta yhteisestä kanteesta, niin silloin on mahdollisuus helpottaa toimintaa komission esittämällä tavalla. Eli että molemmilla on yhtäläiset mahdollisuudet voittaa prosessinsa, koska ei voida osoittaa, että kantaja olisi siirtänyt tämän vahingon eteenpäin. Ja mehän haluamme välttää äh, turhaa työtä, kaksinkertaista työtä, me haluamme varmistaa, että asia käsitellään yhteen kertaan ja että myöskin tämä vahingon korvaus olisi yhteen kertaan suoritettava. Tähän liittyen kollega Presedo on esittänyt mielenkiintoisen ehdotuksen. Ja me olemme tietenkin samaa mieltä siitä, että joka tapauksessa vahinko ei saa ikään kuin kaksinkertaistua. Ja jos voisimme todellakin toimia näin yksinkertaisella tavalla kuin Sanchez Presedo ehdottaa, niin se olisi hienoa, mutta epäilen, että se ei tule toimimaan, sillä tuomarihan joutuu päättämään siitä, että onko tällainen ylihinnan siirto tapo, tapahtunut vaiko ei. Hän ei voi muistaa kaikkia unionin alueella asiaan liittyviä juttuja, vaan hänen pitää vain tutkia hänen käsittelyään käsiteltävissään olevia asiakirjoja. Hän ei voi missään nimessä tietää, minkälaisia juttuja muualla Euroopan unionin alueella on ollut asian liittyen vireillä. Sitten vielä Kinkinen kysymys, eli tämä yhteisvastuu. Ja kyse on myöskin näistä komission esittämistä määräajoista. Niistä on vielä keskusteltava tuonempana, mutta rouva puheenjohtaja, minä uskon, että nämä keskeisimmät argumentit ovat tulleet tässä nyt ähm, mainittua. Kollega Sanchez Presaido viittasi tähän aikatauluongelmaan. No, me yritämme kaikin voimin saada tämän ratkaisun aikaiseksi, mutta sen pitää olla toimiva, siitä pitää olla hyötyä kuluttajille, mutta myöskin järjestelmän näkökulmasta katsottuna siitä pitää olla hyötyä, eli että kartellit äh, huomataan mahdollisimman nopeasti. Eli tämäkin täytyy ottaa huomioon tässä jatkokäsittelyssä. Komissio on tehnyt hyvää työtä ja me emme saa missään nimessä vesittää tätä ajattelutapaa, että tällaisten lievennysohjelmien kautta kartelleja saadaan paljastettua. Kiitoksia. Kiitos. Tarkoitus on äänestää 5. joulukuutako? Okay. I think we're going to have to postpone that. Tätä täytyy varmasti lykätä, mutta en tiedä mihinkä saakka. Niin, ilmoitus, jota en lukenut, koska salissa ei ollut riittävästi ihmisiä kuuntelemassa ilmoitusasioita. Jos nyt palaamme puheenjohtajan ilmoituksiin. No niin, tässähän se on. No, we haven't got a proposed new date. Ei meillä ole uutta ehdotettua päivämäärää. Täytyy nyt vain pistää tämä sitten kiertoon, jos ei ole ehdotettuna uutta määräaikaa. kunhan lausunto on valmiina ajoissa oikeusasiavaliokunnalle, niin voimme sitten käyttää tarvittaessa tähän hieman pidempään. Todennäköisesti 27. tammikuuta. 27. tammikuuta olisi todennäköinen äänestyspäivä. Kiitoksia kaikille. Nyt voimme mennä eteenpäin viimeiseen kohtaan esityslistalla kohta kahdeksan. Luonnonkatastrofeja ja ihmisen aiheuttamia katastrofeja koskevat vakuutukset. Esittelijänä Sampo Terho. Näin hänet hetki sitten. Sampo. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, aivan ensiksi haluaisin kiittää kaikkia teitä, jotka teitte tarkistuksia tähän mietintöön. Kaiken kaikkiaan olivat rakentavia ja ne paransivat tekstiäni. Tässä keskustelussa en nyt halua mennä enää yksityiskohtiin, mutta haluaisin lyhyesti palata näihin pääperiaatteisiin. Ensinnäkin alkaen ensimmäisestä keskustelusta totesin, että meillä on yhteisymmärrys siitä, että vahva Euroopan unionin harmonisointi tällä alalla ei ole tarpeen. Mutta tiedonvaihto ja hyvien käytänteiden vaihto voisi olla hyödyllistä. Samoin henkilökohtainen vastuu on säilytettävä kaikissa tilanteissa, jotta moraalikato voidaan välttää. Ja kolmanneksen luonnon katastrofit ja ihmisen aiheuttamat katastrofit katetaan kahden eri, kahdella erityyppisillä vakuutuksilla ja niitä ei pidä sotkea toisiinsa. Näiden periaatteiden pohjalta voin helposti hyväksyä tarkistukset, jotka koskevat ennaltaehkäisytoimia, turvallisuussääntöjä, tiedotusta sekä kaikkia näitä esimerkkejä lisäämistä, kuten tarkastukset 15 16 3. Vastustin joitakin, siis tarkastus 63, 63. Jotkut, jotkut, joissakin tarkastuksissa on termi, jotka on mukana, ja joissakin tapauksissa yksi ratkaisu ei päde kaikkiin ongelmiin, enkä tue niitä tarkastuksia, joissa ehdotetaan harmonisointia. Joissakin tarkistuksissa en täysin ymmärtänyt tarkoitusta. Se saattoi kadota käännösprosessissakin ja siksi haluaisin mm, pyytää selvennyksiä seuraaviin tarkistuksiin. Yksi, Langenilta 12 ja 34 turvalliselta. Näihin olen jo tehnyt kompromisseja ja varjaesittelijät ovat niihin tutustuneet. Nyt odotan kommentteja. Kiitoksia kovasti. Nyt EPP, Venne Langen. Vielen Dank äh, an den... Oikein paljon kiitoksia. Kiitokset esittelijälle. Mitä tulee 68 tarkistukseen, niin se on jo osoitus siitä, että teksti on hyvä ja että voimme päästä eteenpäin, mutta mitä tulee näihin kompromisseihin, niin en ole niitä kyllä vielä nähnyt. Milloin ne on lähetetty? En ole näitä kompromisseja vielä nähnyt. No, katsotaan sitten myöhemmin, eikä tämä nyt ole tärkein asia. Meillähän on vielä riittävästi käsittelyaikaa tarjolla. Komission tavoitteen asettelu on oikea, eli rakennusten vakuutusturva pitää parantaa ja pitäisi varmistaa, että yritykset voivat osallistua syntyneisiin kustannuksiin. Mehän tiedämme, että myöskin veromaksajia on kutsuttu maksumieheksi. Riskiperustaiset järjestelmät ovat sinänsä hyödyllisiä, niistä on etua silloin kun kyse on katastrofeista. Tällaiset könttäsummakorvaukset eivät mielestäni toimi. Ja kolmanneksi vielä, mitä sanotaan myöskin komission ehdotuksessa, että välttämättä yritykset eivät ole halukkaita ikään kuin turvaamaan selustaansa, vaan jäävät vain odottamaan, että vahinko syntyy. Mitä muihin kysymyksiin tulee, niin me tiedämme, että oma vastuuta täällä ei ole riittävästi vahvistettu, ja kun katsotaan nykyisiä vakuutusmääräyksiä, niin ne ovat hyvin kalliita järjestelmiä ja tässä ei ole mahdollisuutta myöskään minkäänlaiseen joustoon. Ja tästäpä syystä olenkin vakuuttunut, että kun katsotaan näiden tarkistusten määrää, niitä on 66 kappaletta, se ei ole hirveä määrä, joten yhteinen linjaus varmaankin löytyy ja myöskin kustannustehokas vakuutusjärjestelmä on löydettävissä. Järjestelmiä voidaan yksinkertaistaa ja vastuuvakuutusjärjestelmää voidaan tältä osalta muuttaa. Minun mielestäni teksti on erinomainen ja minä todellakin toivon, että kansanpuolueen tuen kautta löydämme sitten myöskin erinomaisen lopputuloksen. Kiitoksia. Okay, and for the Selvä. SD, Antolin. Muchas gracias, eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kollega Marre Misikän nimissä jotakin sanoa. Hän ei tänään päässyt paikalle, mutta hänen nimissään ensinnäkin haluaisin kiittää valmistelijaa ja kaikkia kollegoita, jotka ovat työstäneet tätä lausuntoa. Tänään tehdyt tarkistukset ovat hyvä panos. Tästä asiasta on aikaisemminkin jo keskusteltu valiokunnassa ja edustajan mielestä ei ole suuriakaan ongelmia saavuttaa kompromissia näistä tarkistuksista. tarkistukset, joissa viitataan yhteiseen eurooppalaiseen politiikkaan näissä luonnonkatastrofeissa. Hänen mielestään Euroopan unionilla on merkittävä rooli, erityisesti tiedotuksen osalta jotta tunnetaan vakuutusten penetratioaste ja riskit, joita vakuuttajat, perheet ja jäsenvaltiot ottavat tietoa vaihtelee suuresti tahosta riippuen ja siksi tämän alan tietoihin pääsy olisi hyvin tärkeä, erityisesti niissä jäsenvaltioissa, joissa ei ole riittäviä resursseja. Edustaja panee merkille myös tarkistukset, joissa viitataan tarpeeseen kannustaa ja kansalaisia ottamaan vakuutuksia ja kehittämään luonnon katastrofien ennaltaehkäisyä. Joskus ennaltaehkäisy on riittämätöntä tai ei oikeudellisesti toteuteta vakuutuskysymyksiä ja näin vahingot ovat suurempia. Hän olisi valmis tukemaan tämän alan ennaltaehkäisyä yhteistyön edistävää lainsäädäntöä. Hän on vakuuttunut siitä, ettei mitään suurempia ongelmia kompromissien viilaamiseksi ole eri tarkistusten välillä ja varmasti myönteisen tuloksen päästään. Thank you very much. And uh, now... Kiitos. Nyt Alde, Nils. Thank you, Chair. <clears throat> Kiitos, puheenjohtaja. Ryhmäni näkökulmasta ei ole montaakaan kommenttia. Mietintöluonnos oli tasapainoinen ja minä ja kollegat yhdimme moninkin huoliin ja teimme vain kaksi tarkistusta. Pohdimme, miksi käsitellään kansallisia luonnonkatastrofeja ja ihmisen aiheuttamia katastrofeja samassa asiakirjassa. Todennäköisesti tarvittaisiin oikeastaan kolme kategoriaa. Mainitsin tämän jo edellisellä kerralla. Voisi olla direktiivi komission aiheuttamista kriiseistä, katastrofeista. Se sopisi hyvin tähän kuvaan. Natural disaster and that this is actually the point. Oikeastaan tämä on se pointti, jota kollega Terho minulta kysyikin. Tässähän ei ole mitään vastuullista tällaisessa luonnonkatastrofissa, mutta sitten ihmisen aiheuttamassa katastrofissa, vain selkeytykseksi, Niitä on oikeastaan kahdenlaisia. Toinen tarkistus oli sellainen, että pitää pitää mielessä, mitä muut pääosastot tekevät komissiossa. Ja mitä muut valiokunnat työstävät. Sikäli kun minä tiedän, niin komissiossa työstetään myös näitä vastuukysymyksiä ja päivitetään myös direktiivejä, joka liittyy ydinenergian käyttöön liittyvään vastuuseen. Tässä ei pidä sotkeutua työhön ja tehdä päällekkäistä työtä useampaan kertaan sellaisten kysymysten tiimoilta, joita on käsitelty jo muissa direktiiveissä. Uskon, että pääsemme hyvään lopputulokseen Terhon avulla. En ole juurikaan huolissani, paitsi nyt näistä komission aiheuttamista katastrofeista. Uh, thank you very much. Uh, now... Kiitos. Nyt vihreät omissa nimissä tällä kertaa, eikä sijaisena. Hop. Niin, tällä kertaa ihan omissa nimissä, niin hyvä puheenjohtaja, haluaisin puhua herra Terhon lausunnosta. Haluaisin kiittää häntä näistä kompromissiehdotuksista. Kaiken kaikkiaan voimme pitää näitä kompromisseja hyväksyttävinä, mutta meidän mielestämme ne ovat vielä varsin riittämättömiä. Herra Terho ja meidän välillämme on perustavalautua oleva erimielisyys, joka pitää pyrkiä ratkaisemaan. Täällä on tarkistuksia, joissa ei ole minkäänlaista vahvaa eurooppalaista ambitiota. Niiden avulla ei voida mennä eurooppalaisen harmonisoinnin suuntaan tällä ennaltaehkäisyn ja vakuutusten alalla. Me olemme sitä mieltä, että tarvitaan lisää lähentymistä tässä suojautumisessa näitä riskejä vastaan, jotka riskit maalta osalta kyllä lähentyvät meitä kovin. Olemme tehneet tarkistuksia ja muistutan niistä tässä lyhyesti. Tämä mark- Kompensaatioaste pitäisi täydentää riskien suhteen suhteutettu vakuutuksen ottotasteeseen. Sitten nämä inhimillisen toimintaan liittyvät riskit ja muut riskit ovat rajat ylittäviä, niin kuin Tanavan hiljattaiset tulevatkin osoittivat, ja näin ollen myös ratkaisujen pitäisi olla rajat ylittäviä. Edelleen tarvitaan taikka näin ollen tarvitaan harmonisointia, vakuutussopimusten tekemisen tarvittavien tietojen harmonisointiin olisi myös saatava aikaan eurooppalainen tietokanta koskien riskialtteita alueita. Ja tässä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi interaktiivisia verkkosivuja. Olisi myös vahvistettava Euroopan unionin ja kansallisten viranomaisten roolia kun ne antavat tietoja kuluttajalle. Herra Terho, pyysitte selvityksiä koskien tarkistusta 12, käsittääkseni, jonka jättimme, te ette sitä ymmärtäneet. Tämä on tarkistus, jota en nyt tässä lue uudelleen. Siinähän vain tarkoitetaan, että luonnonkatastrofien ja ihmisten aiheuttamien katastrofien tuho tai katastrofien välinen raja on yhä epäselvempi. In, inhimilliset toimet ja niiden vaikutukset ekojärjestelmiin eh, ovat sellaisia, jotka jo voivat johtaa katastrofeihin ja on siis katsottava tilannetta globaalisti. Kiitoksia. Thank you for the ECR, Ashley. Kiitos, ECR, Ashley. Thank you, Madam President, and can I... Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kiitos kuuluu esittelijälle. Alkuperäinen mietintö oli hyvin laadittu. Toisin kuin mitä kollega BC totesi, niin en usko, että me tarvitsemme vahvaa eurooppalaista toimintaa tällä nimenomaisella alalla. Olen valmis tukemaan näitä tarkistuksen, ovat tasapainoisia ja olen samaa mieltä siitä, että näitä katastrofeja täytyy käsitellä eri tavalla. Harmonisointi EU-tasolla ei olisi hyödyksi, kun otetaan huomioon, minkälaisia katastrofeja Euroopan alueella voi esiintyä. Täällä on viitattu alue- ja paikallistason ja kansallisen tason ennaltaehkäisiin toimiin. Se on hyvä asia. Kansalliset viranomaiset ovat tärkeässä asemassa silloin, kun puhutaan kansallisten riskien tiedottamisesta jolla pyritään vaikuttamaan kansalaisten toimintaan. Eli tässä tunnustetaan, että yksi oikoista järjestelmää ja ratkaisumalle ei ole olemassakaan. Kun katson yhtä tarkistusta, jossa viitataan vakuutuksen, joka liittyy myrkyllisiin aineisiin, sitä ei ole huomioitu yleisesti ottaen olemme tyytyväisiä tähän tekstiin ja useimmat tarkistukset ovat sellaisia, jotka voisimme hyväksyä ja ovat omiaan parantamaan tätä tekstiä muutenkin. Kiitoksia. Kuesta ei ketään näy paikalla. Werner haluaa vielä palata asiaan. Niin, unohdin mainita yhden asian. Tarkistukseni numero yksi, englanninkielinen teksti on hiukan puutteellinen, avustajani niin tämän huomasi. Minähän sanoin, että eurooppalaisella tasolla tarvitaan toimintaa vain ja ainoastaan tarvittaessa, ainoastaan silloin. Mutta englanninkielisessä toisinnossa sanotaan, että nimenomaan silloin. Eli juuri päinvastainen on tämä tulkinta. Ehkä tämä on hankala sanamuoto, mutta ehkäpä tätä käännöstä voitaisiin tarkistaa. Minähän sanon, että vain ja ainoastaan näissä tapauksissa, eikä nimenomaan juuri tässä tilanteessa. Eli t- tällainen tarkennus. Ymmärrän, tämä olisi pitänyt kääntää mahdollisesti eikä aivan erityisesti. Eli mahdollisesti eikä niinkään erityisesti. Varmaankin Sampo pistää tämän korvan taakse. Tämä oli tarkistus yksi. Oliko se tarkistus yksi? Juu. Tarkistus yksi. Joka tapauksessa sanotaan tässä. Langenin ensimmäinen tarkistus. Haluaako joku vielä käyttää puheenvuoron? It's not. Eipä siltä näytä. Tässä tapauksessa Sampo, saat vielä puheenvuoron. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti vain haluaisin kiittää kaikkia näistä panoksista ja erityisesti selvennyksistä. Odotan kokousta varjoesittelyiden kanssa. Toivon, että se onnistuu ensi viikolla tarkoituksena niin on ollut, niin kuin tässä mietinnössä aina, saada aikaan lyhyt teksti, jossa selvästi esitetään parlamentin kanta ja vastataan selkeästi komission vihreään kirjaan ja suhtaudun myönteisesti siihen, että yhdessä kyllä tällaiseen tulokseen päästään ja tällainen mietintö saadaan valmiiksi. Äh, Selvä. Kiitoksia. Hienoa kuulla, että tämä sujuu näin hyvin. Äänestysvaliokunnassa 17. joulukuuta on suunnitelmissa. Näyttää siltä, että tämä on mahdollista. Ja täysistuntoon helmikuun ykköseen. Tämä on aikataulutus. Tässä asiat tältä päivältä. Huomenna aamulla paikalla on näkemyksiä vaihtamassa OECDn pääsihteeri Angel Guria. Yleensä hän tarjoaa meille todella vastinetta rahalle ja toivon, että olette huomenna paikalla. Minä ainakin täällä olen. Tavataan huomenna.